Zeit.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

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Hyvät kollegat, sydämellisesti tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Eilenhän oli pyhä päivä, joten viikko alkaa meille vasta nyt tänään. Esityslistasta sanon sen verran kohdasta yksi että huomenna aamulla herra Diimas on kello 11 ja kohta kuusi on vedetty pois, joka koskee kosmetiikka-asetusta. Se siirretään se toiseen ajankohtaan. Esityslista on siis hyväksytty kaikki kielet paitsi Viro, Latvia ja Maltan kieli. Televisiotiimi täällä on myös, jotka seuraavat täällä kahta kollegaa, jos kenelläkään ei ole sitä vastaan mitään, niin voivat meitä filmata. Webstreamissähän ollaan joka tapauksessa, joten julkisuus kautta maailman voi seurata meitä mistä keskustelemme tänään. Sitten ollaankin kohdassa kaksi. Periaatteessa haluan vain Brysselin huippukokoukseen viitata, joka Lissabonin sopimuksen ohella käsitteli ilmastonsuojelua. Meidän näkökulmastamme on iloittava, että 27 jäsenmaata edelleen seisovat ilmastopaketin takana sillä optiolla, että EU vähentäisi 30 prosenttia päästöjä 2020 mennessä, jos muut tekevät samanlaisia pyrkimyksiä teollisuusvaltioista. Tämä on tärkeää ennen Kööpenhaminaa ja sitten toiseksi rahoitukseen, että nämä yleiset puitteet sadasta miljardista eurosta vuonna 2020 hyväksyttiin. Kuitenkin kaikki on, olemme kuulleet ja nähneet, että konkreettinen osuus EUsta on jäänyt avoimeksi osittain taktisista syistä, osittain tietysti myös, koska kiistaa on siitä, että kuka sitten miten paljon EUssa ottaa kontolleen. Ja Kööpenhaminan mennessä tässä täytyy vielä tiedä työtä. Mutta tässä Otan esille myös delegaatiomme valiokunnastamme Washingtoniin ja keskustelut kongressissa, joita kollegamme ovat käyneet. Voi jo sanoa, että Euroopalla edelleen on johtoasema ilmastonsuojelussa. Muiden täytyy vielä paljon ottaa asiaa omakseen, jotta saadaan sitä, niitä lakeja säädettyjä, joita tarvitaan. Ja sitten nämä konkreettiset sitoumukset, joita myös haluaisimme nähdä, täytyy ottaa huomioon delegaation, delegaatiolle haluamme ottaa vielä käsittelyaikaa torstaina. Sitten kohta kolme. Pöytäkirjat 30. syyskuuta. Jos tähän ei ole huomautuksia, tulee koko se loppu mennessä, niin ne sitten on hyväksytty. No sitten ensimmäinen asiakohta, joka on keskustelu herra Gerd Dansetin kanssa, joka on pääjohtaja kemikaalivirastosta Helsingistä. Sydämesti tervetuloa te ja työntekijänne tänne ympäristövaliokuntaan. Reachan oli yksi mammuttiprojekteista viime lainsäädäntökaudella. Monet jäsenet ovat paljon energiaa ja aikaa siihen käyttäneet entisetkin jäsenet, viime valiokunta kokouksessa kysymyskierros oli jo komissiolle Reachin toimeenpanosta ja osuukin hyvin, että te olette vierailulla tänään. Ja tätä keskustelua voidaan sitten sitä myötä vielä syventää. Te olette yksi, tai teidän virastonne on yksi tärkeistä virastoista, joita tarvitsemme, jotta voimme tehtävämme täyttää. Ja valiokuntaa. Varmasti kovasti kiinnostaa kuulla, että miten työt ovat kehittyneet, mitkä painopisteet ovat. Ja sitten paljon kysymyksiäkin esitämme, joten teille puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, olen iloinen voidessani kertoa teille siitä, millä tavalla viraston työ on kehittynyt sitten viime vuoden heinäkuun tapaamisemme. Alkuun haluaisin kiittää teitä kaikkia. Olen iloinen siitä, että olette tukeneet meitä budjettikäsittelyn aikana. Näin voimme todellakin vastata niihin haasteisiin, jotka meille on asetettu tulevina vuosina erityisesti ensi vuonna, koska se tulee olemaan Reachin täytäntöönpanon kannalta kaikista keskeisin. Te aikanaan lähditte korjaamaan tätä prosessia, jonka kautta, kautta päästiin eteenpäin ja toivon mukaan voitte tokea meitä jatkossakin, jotta pääsemme vuoden loppuun mennessä sitten asetettuun tavoitteeseen. Sitten pari henkilökohtaisempaa kiitospuhetta erityisesti kollega Satu Hassille ja hänen avustajilleen ja kollega Ekalle. Hän on tukenut meitä viimeisen kahden vuoden aikana ja teidän edeltäjänne Berat Langer ja Alexander Dero vahvasti tukivat kemikaalivirastoa sen perustamisvaiheessa. Ja kiitokset myöskin Guido Sakonille ja Helmut Nassauerille he aikanaan tekivät kaikkensa edellisen toimikauden aikana REACH-paketin aikaansaamiseksi. Tiedän, että he ovat kokeneita asiantuntijoita, joiden kokemus on erittäin, erittäin arvokasta myöskin tulevaisuudessa. Ennen kuin lähden katsomaan tulevaisuuteen, niin haluan kertoa teille, mikä on tämänhetkinen tilanne. Perustamisasiakirja REACH hyväksyttiin joulukuussa 2006 sekä neuvoston että parlamentin suurella enemmistöllä. Eka perustettiin ensimmäinen kesäkuuta 2007 muodollisesti ja silloin myöskin aloitin työni Helsingissä. Jo vuotta myöhemmin, vuonna 2008, 35 komission ja noin 70 määräaikaista työntekijää saivat viraston toimintakykyiseksi. Ja samaisena päivänä kemikaalivirasto sai jo ennakkorekisteröitä hakemuksia ja myöskin rekisteröitä hakemuksia kemikaaleihin liittyen. Ja kuusi kuukautta myöhemmin, ensimmäinen joulukuuta 2008, virasto kykeni päättämään menestyksekkäästi tämän ennakkorekisteröinti prosessin, jonka aikana oli jätetty noin 2,6 miljoonaa hakemusta. Alkuun ajattelimme, että määrä olisi noin 20 osa tästä, ja näiden hakemusten käsittely vaati kaikkien suurta ponnistelua, ja olen erittäin ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Kaikki yritykset, jotka halusivat rekisteröityä ajoissa, kykenivät myöskin näin tekemään. Myöhemmin vuonna 2008 saimme aikaiseksi uh, huolestuttavien aineiden luettelon seitsemästä eri jäsenvaltiosta esitettiin 15 kemikaaliseen aineeseen liittyviä pyyntöjä. Ja kesäkuussa 2009 virasto esitti oman ehdotuksensa seitsemän kemikaalin osalta, jotta nämä kemikaalit otettaisiin tähän niin sanottuun auktorisointiluetteloon mukaan. REACH-asetuksen määräaikojen mukaisesti on tietenkin ekan työtäkin tehty. Mitä päivittäisen työskentelyyn tulee, niin Euroopassa toimivat yritykset esittävät jopa sata asiakirjaa tämän järjestelmän kautta ekalle ja me teemme tieteellistä tutkimusta yli 5 prosentissa näissä tapauksissa. RITS hallintoprosessi, hallintoprosessi kemiallisten aineiden merkintä ja muut toimenpiteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Kun katsotaan nykyistä luetteloa, niin sitä ollaan paraikaa päivittämässä ensimmäistä kertaa ja virasto haluaa vastata tähän kasvavaan haasteeseen tulevien vuosien aikana. Me olemme olleet mukana myöskin komission kokouksissa, joihin ovat osallistuneet myöskin toimivaltaiset viranomaiset ja myöskin verkoston kolmeen kokoukseen, jossa arvioidaan yhdessä auktorisointia ja rajoitustoimenpiteitä ja me haluamme, että mahdollisimman monet jäsenvaltiot olisivat aktiivisia tässä toiminnassa. Yksi keskeinen päivittäinen työmme liittyy yhteistyöhön valiokuntien ja komiteoiden ja verkostojen kautta, jossa ovat mukana komissio, jäsenvaltiot ja asianosaiset virastot johtokuntaa, tieteelliset komiteat, joita on kolme kappaletta, sekä Riitsin täytäntöönpanosta vastaava foorumi sekä kolme muuta viras, äh, verkostoa kokoontuvat Helsingissä vir, säännönmukaisesti ja sitä kautta yritetään välittämään hyviä käytänteitä Euroopan unionin laajuisesti. Ja voin sanoa teille, että olen erittäin iloinen siitä, että niin monia asiantuntevia henkilöitä Euroopan unionin laajuisesti tekevät Helsingissä yhteisesti työtä tavoitteenaan Euroopan unionin alueella käytettävien kemikaalien turvallisuuden takaamiseksi ja samalla otetaan huomioon REACH-asetuksen muutkin tavoitteen asettelut. Tarkoituksenamme on ajaa yhdenmukaista ja johdonmukaista suurta yleisöä suojelevaa politiikkaa. Ja toivomme, että mahdollisimman monet osallistuisivat tähän toimintaan, mikäli he täyttävät meidän kriteerimme. Tämä on siis avointa toimintaa. Me olemme myöskin pyrkineet korvaamaan syntyviä kustannuksia jo niiden henkilöiden osalta, jotka eivät välttämättä olisi, vaan olisi näiden kustannusten takia voineet osallistua tähän yhteistyöhankkeeseen. Ja me toivomme, voivamme kertoa eri yrityksille, mitkä ovat heidän velvoitteensa riitsin mukaisesti, ja me vastaamme viikoittain noin, tai kuukausittain noin 600 eri kysymykseen. Me pyrimme myöskin antamaan ohjeistusta virallisilla kielillä ja järjestämme myöskin nettipohjaisia seminaareja, workshopeja. Teitä ehkä kiinnostaa sellainen tieto, että me olemme ottaneet menestyksekkäästi käyttöön hallintotyövälineitä, joilla pyrimme muun muassa raportoimaan tehokkaasti tekemästämme työstä. Tämä on erittäin tärkeää työtä ja komission valvonta, valvonnasta vastaavat toimijat ovat pitäneet tätä lähestymistapaa erinomaisena. Ja komission pyynnöstä eka myöskin osallistuu kansainväliseen EU-tason toimintaan kemikaaliturvallisuuden osalta, erityisesti OECD-rintamalla. Kaikki toimijat ovat kunnioittaneet ekan tekemää hyvää alkutyötä, johon on osallistunut myöskin komissio niin silti meidän tulee muistaa, että suurimmat haasteet ovat vielä edessämme. Ja tulen paneutumaan nyt niihin hiukan tarkemmin. Tuleva vuosi tulee olemaan ehkä kaikkein hankalin vuosi. Juuri sinä aikana, kun olemme kouluttamassa ja rekrytoimassa yli sata uutta työntekijää. Vuonna 2010 me tulemme käsittelemään ja tuhansia rekisteröintiä pyyntöjä ja miljoonia ilmoitus, ilmoituksia. Ja meidän täytyy huomioida kaksi aikamäärää ja niiden välissä on vielä joulu. Ja tämä on melkoinen työmaa, se on aivan ennen näkemätöntä maailmanlaajuisestikin katsottuna. Ja tämä tapahtuu jo kolmantena toimintavuotenamme, vaikkakaan meillä ei ole vielä kaikki henkilöt töitä tekemässä. Tämä tulee olemaan siis hyvin kriittinen ajankohta ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta voimme varmistaa, että kaikki hankkeet voidaan toteuttaa asetuksen mukaisen aikataulun mukaisesti. Tietenkin EKA tekee kovasti työtä, mutta ei ainoastaan EKA, vaan myöskin yritykset, jotka työskentelevät eri foorumeissa, joiden tarkoituksena on valmistella omat rekisteröinti- ja merkintätoimet. Heidän velvollisuutenaan on myöskin jakaa tietoa ja testituloksia toistensa kanssa, jotta voidaan välttyä turhilta kustannuksilta ja eläinkokeilta. Tämän lisäksi Ekalla ei ole mitään roolia erässä prosessissa, mutta Eka pyrkii tietenkin tekemään kaikensa tämän SIFS-prosessin tiimoilta. SIFSin liittyy REACH-ulottuvuus ja EKA yhdessä komission kanssa ovat aloittaneet julkisuuskampanjan, jonka mukaan kaikkien tulisi tehdä nyt mahdollisimman nopeasti töitä. Et, projekti etenee hyvin nopeasti, mutta yritysten täytyisi tehdä vielä voimakkaammin töitä, jotta rekisteröintiasiakirjat saataisiin käsiteltyä mahdollisimman nopeasti. Ja tästä syystä me toivomme, että teollisuuden alan toimijat kantaisivat myöskin kortensa kekoon ja me pyrimme myöskin tukemaan kansallisen tason helpdesk-yksikköä, jotta nämä SIFS-projektit saataisiin toteutettua. Ja 7. joulukuuta Eka tulee aloittamaan uuden merkintään ja rekisteröintiin liittyvän kampanjansa. Riippumatta siitä, osallistuvatko yritykset SIFS-järjestelmään, niin silti haluamme kertoa niille, että minkälaiset velvoitteet heihin kohdistuu muun muassa merkinnän osalta. Nämä määräykset hyväksyttiin parlamentissa viime vuonna. Ja kun työ on näin suurta, niin me yritämme myöskin tehostaa ATK-yksikköämme, jotta se voisi käsitellä useampia käsit useampia hakemuksia ja notifiointeja. Tämän lisäksi olemme kehittämässä myöskin tieteellisiä ATK-pohjaisia järjestelmiä, joilla voidaan helpottaa muun muassa täytäntöönpanoa ja arviointityötä meillä on käytössä myöskin tiedon välittämiseen liittyviä pilottihankkeita, jotka ovat toimineet erittäin hyvin. Viimeiset aloitetaan ennen tämän vuoden loppua ja tähän liittyy myöskin erään työryhmän työskentely. Me olemme toki tietoisia siitä, että meidän täytyy vaalia yritysten salaisia tietoja koska nämä näiden tietojen välittäminen meille liittyy REACH-prosessiin. Tämä on tietenkin tärkeä asia ja me teemme kaikkemme, jotta tämä tietoturva saataisiin varmistettua. Ja me toivomme, että jäsenvaltiotasolla ja komissiossa vaadittaisiin samoja, samojen kriteereiden noudattamista. Me tiedämme, että paine kasvaa entisestään. Ekan työskentely on alkanut erinomaisella tavalla, mutta suurin haaste jonka kohtaamme vuonna 2010 on huomattavan suuri, mutta nämä eivät ole ne ainoat haasteet, joita tulemme kohtaamaan. Huomenna tulette käsittelemään uutta biosideihin liittyvää lainsäädäntöehdotusta. Komission ehdotus on pöydällä ja se vaikuttaa myöskin ekan tulevan työskentelyyn, muun muassa uuden tieteellisen komitean perustamista. Tämä on melkoinen vastuu, mutta me mielellämme tartumme tähän mahdollisuuteen. Olen tietoinen siitä, että nyt olen kertonut teille vain suht pinnallisesti siitä, mitä Eka on tehnyt Riitsin toteuttamisen tiimoilta, mutta olen vakuuttunut siitä, että monille teistä Riits on kuin oma lapsi ja haluan osoittaa teille, että me todellakin hoidamme tätä yhteistä lastamme. Joten tässä yhteydessä haluaisin pyytää kaikkia valiokunnan jäseniä vierailemaan meidän luonamme Helsingissä, koska näin voitte tutustua paremmin virastomme työhön ja siihen, miten me pyrimme vastaamaan Riitsin asettamiin tavoitteisiin. Ja toivoisin, että jo ensi vuoden alkupuoliskolla tällainen vierailu voitaisiin toteuttaa. Ja lopuksi vielä kolme keskeistä huolenaihettani ja toivoisin teidän tukeanne näiden huolenaiheiden poistamiseksi. Ensinnäkin minä kollegani kanssa olemme kohtaamassa suuria haasteita vuonna 2010, emmekä tiedä mistä oikeastaan on kyse vasta kun sitten, kun olemme ne kohdanneet. Paljon riippuu siitä, että millä tavalla ja missä tahdissa eri rekisteröintihakemuksia on esitetty. Me oletamme, että hakemuksia voi olla saman verran kuin mitä komissio olettaa, tai sitten jopa 300 kertaa enemmän. Ja tämä tietenkin taas tarkoittaa, että ongelmana voi olla jopa sekin, että hakemukset jätetään suurimmaksi osaksi vasta viimeisten kuukausien aikana. Me tiedämme, että mitä enemmän hakemuksia esitetään, niin sitä suurempi tämä henkilöstön tarve on. Joten minä toivoisin, että tukisitte meitä siinä, että tulevina vuosina saisimme henkilöstön määräämme lisättyä. Toinen haaste on se, että kun emme tiedä aikataulusta ja määristä kovinkaan paljon, niin se edellyttää, että ensi vuonna meidän täytyy muuttaa jatkuvasti priorisointia. Emme välttämättä voi edetä kaikilla aloilla yhtä nopeasti koko vuoden aikana, olen kylläkin sopinut johtokunnan jäsenten kanssa, että jokaisen kokouksen jälkeen vuonna 2010 tulen kertomaan siitä, mikä on työmäärä sillä hetkellä ja millä tavalla prioriteettia tulemme muuttamaan, jotta voimme vastata Breachin asettamiin aikataulullisiin haasteisiin. Ja toivoisin, että johtokunnassa olisi mukana myöskin komission neuvoston ja parlamentin edustajia, jotta he voisivat kertoa meille siitä, mikä olisi paras priorisointi lähestymistapa tulevana vuotena. Ja minä toivoisin, että te voisitte myöskin olla yhteydessä johtokunnan jäseniin, jotta sitä kautta saisimme myöskin tärkeää tietoa käyttöömme. Kolmas haaste on se, että kaksi keskeisintä aikataulu päivämäärää liittyy aivan tuohon joulun pyhien tuntumaan ja kerroin teille, että näihin vastaaminen vaikuttaa huomattavasti meidän toimintaamme. Riskit ovat suuret ja kuitenkin tar- tavoitteenamme on valmistautua pahimman mahdollisen tilanteeseen, jotta me kykenemme vastaamaan kaikkiin haasteisiin riippumatta siitä, minkälaisia ne ovat. Tiedämme, että riskejä on olemassa, mutta meidän tulee kuitenkin jollakin tavalla huomioida myöskin olemassa, huomioida erilaiset riskinhallintamenetelmät, vaikka täydellistä riskin välttämistä ei voidakaan taata. Syntynyt lainsäädäntö toimii vain, jos vedämme köyttä samasta päästä, jos kaikki asianosia, asianosaiset todellakin tekevät näin. Minä ainakin voin sanoa, että virastomme Helsingissä tulee tekemään kaikkensa, jotta Riitsin täytäntöönpanosta tulee menestystarina. Ja me todellakin toivomme, että sitä kautta voimme jättää paremman maailman ja tuleville sukupolville. Vielä kerran kiitokset teille kaikille ja voin mielelläni pyrkiä vastaamaan esittäminen kysymyksiin. Kiitoksia. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Direktor Tanzet. Kiitoksia, herra pääjohtaja. Varmaankin on tullut selväksi, mikä jättiläismäinen tehtävä teidän virastollanne on. Maailmanlaajuisesti ei varmaankaan niin edistynyt järjestelmä ole kuin EUlla. Olemme tällä osa-alueella varmaankin johtavassa asemassa ja asetamme standardit muulle maailmalle ja siinä mielessä on tärkeää, että tämä homma onnistuu. Kerroitte jo, että 20 kertaa enemmän esirekisteröintiä oli kuin mitä odotettiin. Siitä tulee tietysti ongelmia seuraavalle vaiheelle – niin kutsutuissa siivseissä erityisesti. Siis, että firmalle tulee vaatimus, että jos on kyse samoista ainesosista, niin asetetaan samat rekisteröintiasiakirjat. Oli huolia siitä, että onko se mahdollista ensi vuoden puitteissa, jos tähän vielä voitte palata niin myöhemmin ehkä. Rouva Jutta Hauk tuli ihan oikea-aikaisesti. Juuri kun puhuttiin budjetista ja kuluista, parlamenttihan on ollut avuksi tässä, että olette tässä lisäystä saaneet. Olisi mielenkiintoista kuulla, että miten arvioitte näitä maksuja ja mitä veloitatte ja sitten mitä tarvitaan budjetista sitä rahaa. Miten näette tämän kehityksen? Kuten odottavassa oli pitkä Puheenvuoropyyntölista on kysymyksien osalta. Viiteen asti on aikaa. Richard Zeber olisi ensimmäinen minuutti, vain niin sitten kaikki pääsevät ääneen. Kiitoksia puheenjohtaja yhteen ongelmaan. Haluaisin viitata kana, kanavien kanssa ilmeisesti tulkkauksessa on ongelmia. Saksasta ilmeisesti kuuluu eri kieli, ehkäpä tekniikka voi ottaa sen hoita asian. Ja te puhutte hyvin hiljaa, että melkein tässä joutuu, Tätä pitäisi vahvistaa tätä ääntä, ähm, ähm, kaiuttimista. Mutta itse asiaan. Viittasitte jo siihen, että ensi vuonna tullaan siihen vaiheeseen, jossa on ensimmäiset määriajat, ja tiedämme kaikki, että ensimmäinen määriaika on 30 marraskuuta 2010 rekisteröinneille, johon liittyy se seuraus, että jos ei rekisteröidä oikea-aikaisesti, niin kemikaalia sitten ei voi saada enää valmistaa, mikä on kova asia koko toimialalle ja voi koskea sitä kovasti. Ja samaan aikaan, kuten itsekin sanoitte, niin siivsit eivät vielä toimi oikein. Eli viides osa tietojeni mukaan on tämän prosessin käynyt menestyksekkäästi läpi joka kulmakivi REACH-lainsäädännössä on. Mitä teidän puolelta ne voi tehdä, että tätä voidaan viedä eteenpäin? Tasia, että ei tulisi sellaista tilannetta, että PK-yritykset erityisesti pystyisi rekisteröimään näitä oikea äh, ajoissa, ja ettei tulisi näitä seurauksia. Mutta tähän liittyy myös se, että tämä, mikä on tämä tulkintatila on aika ahdas. Mutta siis 20 kertaa enemmän näitä esirekisteröintipyyntöjä on tullut enemmän kuin mitä ajateltiin. Tässä pitäisi sitten ehkä miettiä, että tätä, onko tämä oikeutettu tämä pelivaara, tulkintapelivaara, kun on näin pieni. Koko tämä toimeenpanoprosessi, jotta se kitkattomasti voitaisiin organisoida seuraavien vuosien kuluessa, mitä ehdotuksia teillä erityisesti olisi, miten voidaan kun puhutaan pk-yrityksistä toimialasta, miten he vo, ne voidaan ottaa mukaan kemikaaliviraston parlamentin komission kanssa, jotta näitä asioita voidaan viedä eteenpäin, mitä tässä voidaan parantaa vielä, mitä kemikaalivirastolla olisi tässä ideoita. Kiitoksia. Kolme kysymystä yhdessä ja sitten Linda Mäkävän seuraavaksi. Um, thank you. Thank you for that presentation on um, Kiitokset tästä viraston toiminnan esittelystä. Pari kysymystä. Ensinnäkin kysyisin, että miksi me aliarvioimme tätä hakemusten määrää tässä määrin? Niin sanoitte, että hakemuksia on esitetty 20 kertaa enemmän kuin suunniteltu. Miksi? Onko tässä taustalla se, että yritykset ovat rekisterö- esittäneet rekisteröintihakemuksen, vaikka eivät olisi tarvinneet sitä esittää. Ja sitten mitä tulee eläinkokeisiin, voisitteko ottaa tähänkin kantaa, että onko ratkaistu näitä ongelmia, jotka liittyvät eläinkokeisiin ja minkälaisia ratkaisumalleja näihin ongelmiin on voitu löytää? Kiitoksia. Sitten Holger, Holger Kramer. Kiitoksia puheenjohtaja ja pääjohtaja. En kadehdi teitä tehtävästänne, koska teillä on nyt vastuu hyvin monimutkaisesta lainsäädännöstä ja sen toimeenpanosta. Itsehän kuvailittekin jo, monta kertaa olettekin kuvailleet, että miten siellä ongelmia on. Henkilökohtaisesti, <clears throat> rehellisesti sanottuna, olen yllättynyt näistä vaikeuksista, koska monet meistä tähän, olemme tähän viitanneet jo lainsäädäntöprosessissa, että tässä on viidakko byrokraattisia sääntöjä ja kun puhutaan pk-yrityksistä, niillä ei pelkästään ole ongelmia, vaan että niiltä vaaditaan liikaa tässä toimeenpanossa. Haluaisin konkreettisesti Richard Seberin kysymystä tässä vielä. Minua nimittäin kiinnostaisi, että onko teillä se vaikutelma, että EUn, Euroopan yritykset ovat ahkeria tuossa sääntöjen toimeenpanossa, ovatko ne yhteistyökykyisiä, täyttävätkö ne velvoitteensa tässä. Toinen kysymys koskee näitä siivsejä. Jaatteko sen arvion, että tämä proseduuri siivsien rakentamisessa ehkä mahdollisesti on liian monimutkainen? Ja onko näitä siirrettyviä kustannuksia ehkä aliarvioitu? sitten seuraava kysymys. Puhuitte varovasti muotoilytte, että tulee aikatauluongelmia. Prioriteettien asettamisesta puhuitte hätävarasuunnitelmista. Mitä sitten konkreettista tapahtuu päivänä X, kun määräajat saavutetaan ja näitä rekisteröintiasiakirjoja ei ole saatu hoidettua? Miten tässä reagoidaan? Mitä mahdollisuuksia siinä on reagoida tästä haluaisin konkreettisempaa tietoa kernasta. No viimeinen kysymys liittyy näihin suuntaviivoihin kemikaalivirastolle. Minä itse niitä katsoin. Minähän olen oikeastaan yrittäjä itsekin. Suuntaviivat niissä on jo hyvin paljon sivuja. Eikö siinä vaadita liikaa, että PK-yritykset voivat sitä hallita sitä aineistoa? Onko se todellakin suoritettavissa ole, oleva työ, että nämä kaikki suuntaviivat työstetään läpi? Ja onko teillä suunnitelmia, miten konkreettisena suunnitelmat ovat? Että tätä rekisteröintimenettelyä juuri PK-yrityksille voitaisiin helpottaa. Sitten äh, näistä yrityksistä kuuluu, jotka tässä ovat mukana, että yritetään saada kontaktia kemikaalivirastoon – se toimii vain sähköpostilla, ei voida soittaa, ja sitten kuukausia niihin ei vastata meille, ja kun vastaus tulee, niin sitten siihen e, se ei tyydytä, se ei auta eteenpäin ottaa seuraavaa konkreettista askelta, joten meillä on moniakin tehtäviä tässä edessämme mielestäni, joista haluaisin teidän arvionne kernaasti, että mikä se tilanne todellakin on. Some answers from you. Thank you. Uh... Kiitoksia. No, aloitetaanpas kollega Seberin kysymyksillä. Pitää paikkansa, että REACH-asetus tarkoittaa no data, no market, eli rekisteröinti täytyy hoitaa ajoissa kuntoon, jotta yritys voi toimia markkinoilla – ja täytäntöönpano viranomaisten täytyy kansallisella tasolla varmistaa, että vain ja ainoastaan rekisteröidyt yritykset toimivat markkinoilla. Eka ei vastaa tästä asiasta, sanotaanko se nyt ihan suoraan. Eli siinä yksi osa vastaustani teille. Toki SIF-järjestelmä on myöhässä, mutta toivon mukaan prosessin lopussa ensirekisteröinnin määräaikaa pidennettiin kuudella kuukaudella. Lainsäätäjä eli te ja neuvosto hyväksyitte tämän lisäajan ja tätä lisäaikaa käytettiin teollisuuden puolella asioiden kuntoon hoitamiseksi, jotta he tietäisivät, miten näitä siivsejä tulisi toteuttaa, koska yrityksillä on ollut ongelmia ymmärtää, miten nämä siivsit tulisi järjestellä. Sillä lainsäätäjä ei selkeästi ilmoittanut, miten tämä prosessi etenee, vaan teollisuuden piti itse hoitaa tämä asia. Ja käytännössä olemme törmänneet moniin eri siivskäyttömalleihin. Ja workshopien kautta olemme kuulleet, että teollisuuden intressien mukaista olisi toimia niin, että he todellakin tietäisivät, miten heidän tulee toimia. Tämä ei liity vain ainoastaan teidän, vaan muidenkin esittämiin kysymyksiin, eli onko aikaa vielä riittävästi käytettävissä näiden asiakirjojen käsittelyyn. Henkilökohtaisesti olen vakuuttunut, että aika riittää, mutta se tarkoittaa kuitenkin sitä, että meidän ei tulisi tässä jäädä tupakoimaan, vaan meidän tulisi auttaa saamaan aikataulusta kiinni. Eli miten voimme saada kiinni tämän menetetyn ajan. Minä uskon, että me toimimme tällä saralla jo eri tavoin, esimerkiksi siten, että me järjestämme näitä workshoppeja ja myöskin, mikä on vielä tärkeämpää, niin näitä seminaareja on järjestetty nettipohjaisia seminaareja, eli me olemme kertoneet, millä tavalla tämä prosessi etenee rekisteröinnin osalta. Eli ensinnäkin tuote identifioidaan, haetaan määritelmiä ja sitten katsotaan, mitä tietoja tarvitaan, miten tietoja välitetään eteenpäin ja sitten nämä tietovaatimuksiin liittyvät prosessit ihan lopussa, joten me pyrimme auttamaan teollisuuden toimijoita tehokkaammin. Toinen asia on se, että me olemme kehittäneet toisenkinlaisen atikopohjaisen välinen, jota ei ole pyydetty, mutta me kuitenkin sen me kehitimme sellaisen, joka auttaa toinen toisiamme, sillä kenenkään ei pitäisi keksiä pyörää uudestaan. Siltä pohjalta me olemme lähteneet kehittämään omaa, omaa virastoamme. Siksi oppimalla muiden toiminnasta olemme päässeet nopeasti tähän tilanteeseen. Mehän tiedämme, että jotkut ovat rekisteröinnin suhteen paljon pidemmällä kuin muut, joten miksi he eivät voisi auttaa muita? Tätä kautta olemme lähteneet järjestämään näitä workshopeja, että myöskin näitä foorumeja, jotta sähköisellä foorumilla voidaan välittää tietoja vasta olemassa oleviin kysymyksiin. Niin, voisimmeko tukea enemmässä määrin myöskin PK-yrityksiä? No, se liittyy jo sanottuun. PK-yrityksethän eivät yleensä ole eturintamassa, vaan he kuuluvat jollakin tavalla tähän kokonaisprosessiin ja heillä pitäisi olla pääsy olemassa olevaan tietoon, tietoon, jota suuret yritykset tarjoavat. Joten kyse on siitä, että me löydämme järkevät ja reilut pelisäännöt. Tietenkin tiettyjä perussääntöjä on olemassa sen suhteen, että miten tulisi toimia, mutta kuitenkin meidän pitäisi vaalia parhaita käytänteitä. Eli että olemassa olevaa tietoa olisi laajemminkin käytettävissä. Ja minä uskon, että tältä pohjalta pääsemme hyvin eteenpäin ja Tietenkin meidän täytyy pohtia ensimmäisen rekisteröintikierroksen jälkeen myöskin sitä, että millä tavalla jatkossa toimimme. Sillä mitä vähemmän näitä hakemuksia on myöhemmässä vaiheessa, sitä enemmän PK-yrityksiä tässä järjestelmässä on mukana. Ja sitä useammat PK-yritykset joutuvat vetuvastuuseen, joten kyllä meidän pitäisi tukea jatkossa, erityisesti PK-yrityksiä. Eli kyllä meidän tulee luovalla tavalla kehittää näitä tukivälineitä. Ja tämä liittyy kollega Kramerin esittämään kysymykseen, eli tähän meidän tukijärjestelmäämme oikeastaan enempää emme voi tekemään, sillä mutta meidän täytyy muistaa, että kaiken ei tarvitse käydä läpi koko tätä asiakirjakokonaisuutta, vaan ainoastaan ne kohdat, jotka liittyvät siihen omaan, omaan projektiin. Eli katsoa, että mitkä ovat yrityksen kannalta ne keskeisimmät määräykset, erityisesti SIFin liittyen. Ja tuki on jatkossa myöskin helpommin saatavissa, koska meillä on olemassa erinäisiä välineitä käytettävissämme, kuten esimerkiksi tietolehtisiä. Eli meillä on olemassa järjestelmiä käytettävissämme, jotka mahdollistavat avun saamisen tehokkaammalla tavalla. Kyse on eräänlaisesta manuaalista. Sitä ei tarvitse kahlata alusta loppuun, jos kaikkea ei tarvitse. Ja me yritämme auttaa yrityksiä löytämään ne tiedot, joita he tarvitsevat tästä manuaalista. Ja palataakseni siihen, mitä tuli sanottua näistä esirekisteröintien määrästä, eli niitä on esitet, jätetty yli 20 kertaa enemmän kuin odotettiin. Kollega Seber ja muut ovat tähän puuttuneet kommenteissaan. No monet syyt johtivat tähän hakemusten määrään. On selvää, että jotkut yritykset rekisteröivät, vaikka eivät sitä olisi tarvinneet tehdä. Eli luovalla tavalla eräät yritykset ovat yrittäneet tehdä bisnestä syöttämällä meidän järjestelmämme erinäisiä yrityksiä ja sitä kautta syöttämään yhä useampia ja useampia aineita järjestelmämme mutta kuitenkin tässä on ymmärretty koko järjestelmän toiminta väärin ja yksi syy tähän määrään on ollut myöskin se, että joissakin tapauksissa lainsäädäntötekstissä sanottiin, että kaksinkertaista esirekisteröintiä olisi toteutettava tietyissä tapauksissa. Eli että samaan projektiin liittyvät kaksi yritystä joutuvat esittämään oman rekisteröinnin. Lisäksi eräät yritykset olivat sitä, olivat sitä mieltä, että he käsittelevät monia ainesekoituksia ja me emme tiedä, että mitä, sekoituksia, mitä aineita niissä on, joten rekisteröidäänpä varmuuden vuoksi kaikki. Ja se taas tietenkin johti siihen, että näitä esirekisteröintiä jätettiin, koska se ei maksanut mitään. On selvää, että jos järjestelmä on ilmainen ja helppo, niin monia esirekisteröintipyyntöjä jätetään. Ja kun kahlasimme sitten kaikki nämä tiedot läpi ja tutkimme tämän materiaalin läpikotaisin, niin yritimme katsoa, että pitäisi, tullaankohan vuonna 2010 rekisteröimään enemmän aineita ja joudumme käsittelemään useampia hakemuksia, niin lähdimme eliminoimaan kaikki, kaiken sellaisen tiedon, joka ei ollut meille hyödyllistä. Mutta kaikista huolimatta päädyimme sellaiseen lopputulokseen, että vuonna 2010 aineiden rekisteröintimäärät eivät tule kasvamaan suunnitellusta, eli noin 9000 ainetta tullaan rekisteröimään. Eli keskipitkällä että tai tällaiset no, välituotteet ja lopputuotteet ovat siis tässä rekisteröintivaiheessa kyseessä. Ja mitä tulee sitten näihin hakemuksiin, niin komissio lähtee sitä olettamuksesta, että niitä esitetään noin 25 000 vuonna 2010 ja me pidämme tästä luvusta kiinni, koska SIF-järjestelmä on hiukan myöhässä aikataulusta. Ja niin kuin näette meidän vuoden 2010 toimintasuunnitelmastamme, niin lähdemme myöskin vuor- 15 äh, hakemuksen ja 75 000 hakemuksen skenaariosta. Eli meillä on kolme skenaariota edessämme ja katsomme, paljonko väkeä me tarvitsemme näiden skenaarioiden toteuttamiseksi. Ja sitten katsomme, miten meidän tulee sopeutua syntyneeseen tilanteeseen. Eli tällä tavalla me toimimme näiden skenaarioiden pohjalta. Ja uskoakseni vastasin näin myöskin kollega Kramerin esittämään kysymykseen. Muistanette, että esirekisteröintiin liittyen meitä on pyydetty luomaan toisenkinlainen ATK-järjestelmä, mikäli yksi kaatuu, jotta meillä olisi eräänlainen turvaverkko käytettävissämme. Ihan viime metreillä tällainen saatiin käyttöön ja tämä tarkoittaa sitä, että paraikaa olemme kehittelemässä vaihtoehtoista järjestelmää, jotta jos nyt jostain kumman syystä järjestelmämme kaatuisi, niin silti kykenisimme käsittelemään näitä rekisteröintihakemuksia. Toivottavasti se toteutuu, mutta sekin vaatii resursseja sekä henkilöitä että rahaa. Mutta me haluamme varmistaa, että lainsäädäntö voidaan todellakin toteuttaa niin kuin on tarkoituksena. Ja sitten lopuksi vielä eläinkokeisiin. Ensinnäkin sanoisimme, että toisin kuin eräissä medioissa on väitetty, niin olemme edelleenkin sitä mieltä, ettei koeeläinten määrää tarvitse nostaa suunnitellusta silloin, kun lainsäädäntöä hyväksyttiin. Eli me olemme laatineet lehdistötiedotteen, jossa kerromme niistä syistä, miksi määrää ei tulla nostamaan. Mutta me tietenkin haluamme, että vaihtoehtoisekin koemenetelmiä käytettäisiin, jottei eläinkokeisiin tarvitsisi turvautua. Ja tästäpä syystä me haluamme kertoa teollisuuden edustajille, miten uusia menettelyjä voitaisiin käyttää Eli olemassa olevaa tietoa tulisi käyttää enenevässä määrin ja jakaa sitä muiden kanssa. Ja sitten myöskin toimia liitteen 11 mukaisesti, eli että käytetään järkevällä tavalla näitä poikkeusjärjestelmiä. Näin voidaan välttyä turhilta eläinkokeilta. Ehkä olette nettisivujamme lukiessanne ja lehdistötiedotteitamme katsellessanne, että Vaikkakin jos yritys esittää eläinkoehankkeen, niin silti me tarkastelemme hyvin tarkkaan, että voimmeko hyväksyä tällaisen uuden eläinkokeen. Eli minä uskon, että me käytämme kaikkia mahdollisuuksia, joiden avulla voimme varmistaa, että olemassa olevaa lainsäädäntöä noudatetaan, joten me teemme työmme niin huolellisesti kuin mahdollista. Kiitoksia. Seuraavana olisi herra Martin Callahan. Thank you, uh, Mr. Chairman. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Dansetille tästä esityksestä ja hyvin mielenkiintoisesta vastauksesta tähän mennessä. Haluan alueellani käydä vierailulla viime viikolla PK-yrityksessä kemikaalialalla hyvin erityistä aineesta he valmistelevat öljyteollisuudessa. Sitä käytetään enimmäkseen, sitä viedään ulos EUn ulkopuolelle. Useita satoja tuhansia puntia maksaa tämän ainesosan rekisteröinti. Heillä on useita kilpailijat, jotka kaikki ovat EUn ulkopuolella. Täs, tämä summa maksaisi nykyisessä taloudellisessa lentärissä usean vuoden voiton heille. Minkä neuvon antaisi tällaiselle, antaisi tällaiselle yritykselle, jolla on hyvin vaikea tilanne. Heillä ei ole rahaa rekisteröidä tätä ainesosaa. Tietääkseni se on aivan turvallinen, mutta sehän tietysti osoittautuisi rekisteröinnissä. Ja heillä on EUn ulkopuolella kilpailijoita, jotka, jotka, joita rekisteröintikustannukset eivät koske. Eivätkä he voi hintoja nostaa asiakkaille. Heillä on hyvin vaikea dilemma, mikä, mikä neuvotella olisi heille. Thank you, Karl Schlüter. Kiitoksia Karl Schlüter. And, uh... Kiitoksia Satu Hassi. Pahoittelee, hän ei voinut tulla tänne tänään valitettavasti. No ensimmäinen kysymykseni koskee resursseja. 2010 100 uutta työntekijää, mutta miten monet näistä ihmisistä itse asiassa arviointityötä tekevät? Miten monet heistä ovat tieteellisiä asiantuntijoita, jotka hakemuksia käyvät läpi ja testisehdotuksia <clears throat> käyvät läpi ja niin edelleen? Miten suuri osa itse asiassa heistä tällaista työtä tekee? Jutta Hauk varmaankin voi kertoa tarkemmin, mutta mielestäni olemme hyväksyneet budjetin lisäyksen äänestyksessä. Kertokaa, jos tarvitsette lisää, koska minä Näkisin, että se on alirahoitettu ennen kuin maksusta alkaa tulla tuloja sisään. Mutta se on liian myöhässä tähän, siihen, että sitten rekrytoitu ajoissa. Pitäkää meidät ajantasalla tästä. Niin sitten kandidaattilista vain 15 ainesosaa siellä, kun todennäköisesti on yli tuhat, jotka kriteerit täyttävät tärkeää on tietää, että ehdokaslistalla on tarpeeksi äänesosia kuluttajanäköksien kannalta. Miksi niin vähän? Mitä voitaisiin tehdä prosessin nopeuttamiseksi? Ja viisi äänesosaa, joita komissio ehdotti, niin vain yksi niistä pääsi ehdokaslistalle. Mitä näille neljälle muille tapahtui? jotka varmaankin kriteerit selkeästi täyttäisivät, sanotaan arvioinnissa, että tarpeeksi tietoa ei ole. Siinä on ongelma mielestäni, koska jos toimiala ei ole tarpeeksi tietoa, että voitte tehdä tuon päätöksen, niin ne pitäisi sitten laittaa sinne, koska PPTllähän ne ovat kandidaatteja. Ei pitäisi palkita sitä ettei, siitä, ettei, etteivät anna tarpeeksi tietoa teille työnne tekemiseen. Seitsemän ainesosaa mainitsit, jotka ehdotatte, josta No jos teitte päätöksen kesäkuussa, joten komissiolle on ei komissiolle tässä ole määräaikaa, vaikka teille onkin. Mitä ongelmia tässä näette? Ja milloin odotatte, että komissio tekisi tämän, koska he ovat tässä äh, ohjeistusdokumentissa ovat olleet jumissa jo 2007 vuodesta lähtien. Mitä, mitä tässä voitaisiin auttaa prosessin nopeuttamiseksi? Sama koskee itse asiassa. Viime kerrallahan komissiota kurmuutin tästä PPTlle ja VPTVille näistä kriteereistä. Tarvitsee olla muutakin tietoa ja siinä tarvitaan ilmanvaihtojärjestelmätietoja pelkästään vesiorganismeista saa tehdä sitä riippuvaiseksi. Mitään paljon voidaan painostaa komissiota tekemään nämä kriteerit. Niin, tämän verran varmaan riittää. Uh, we have uh, Jill Panjo. Kiitos. No, täällä on jo esitettykin ja saatu kysymyksiä usein vasta, vastauksia, mutta joka tapauksessa kuitenkin puhuitte siitä, että <clears throat> Euroopan parlamentin vastuu talouskysymyksissä ja rahoituksessa on tärkeä. Äsken juuri saimme todistuksen siitä, että että rahoitus ei ole riittävää suhteessa siihen, mitä haluaisitte tehdä käytännössä. Miksi näin on? Jos ajattelemme eurooppalaista kemian teollisuutta, joka ottaa myöskin Euroopan parlamentin yhteyttä ja, ja on tuonut esiin sen, että rekisteröintejä ei ole toteutettu tarpeeksi niin tältä pohjalta saa sellaisen käsityksen, että pidätte asiaa jollakin tavoin itsestään selvänä. Minun mielestäni olisi tärkeää, että tämän tapaamisemme jälkeen saisitte käsityksen siitä, mikä on keskeistä, mitä tulevaisuudessa on toteutettava käytännössä ja, ja mitkä ovat pk-yritysten keskeisimmät tarpeet tässä asiassa. Te totesitte, että pekoyritykset voivat tietysti olla yhteydessä suuriin kemian teollisuusyrityksiin ja, sitä kautta saada apua, mutta tämä ei mielestäni ole riittävä vastaus, koska tuskin pk-yritykset sitä kautta saavat vastauksia. Pikemminkin virasto pitäisi antaa suorat vastaukset siitä, mitä aineosia esimerkiksi on rekisteröitävä ja mitä ei. Niin kuin äsken juuri herra Syter äh, totesi. Ja toivon, että äh, lähikuukausina tämä <clears throat> ikään kuin voimien tasapaino toimisi paremmin käytännössä. Sitten vielä Karl-Heinz Florenz. Eh, eh, Pääjohtaja, jos ymmärsin oikein, niin PK-yritykset ovat kaikki syyllisiä ja virasto on tehnyt kaiken oikein. Tämän voi myydä tuolla kotona aika huonosti, koska PK-yritykseni raportoivat ihan erilaisia asioita minulle. Ja Kalahan on mielestäni oikeassa, kun hän sanoo, että meillä on siis kunnianhimoinen järjestelmä Euroopassa. Olemme sen rakentaneet ihan hyvin tietäen, että siitä kilpailuvääristymiä voi tulla. Mutta tämän jotkut näyttävät nyt tällä välin unohtaneen. Me haluamme rekisteröinnit kyllä, enkä minä halua sitä kiistää, mutta byrokraattisten esteiden vuoksi sitä ei pidä näin monimutkaiseksi ja pitkäaikaiseksi ja kalliiksi tehdä. Jos 1100 sivua pitää lukea, niin ei se ole Lissabonin strategian mukaista. Toimiva virasto kyllä, mutta ei sen Lissabonin strategian mukaan, jossa pitäisi tehokkaammaksi tehdä, tehokkaimmaksi, tuottavammiksi mantereeksi maailmassa jos yritykset eivät pääse eteenpäin, niin sillä täytyy olla syy, että he voivat antaa tietoja, koska he pelkäävät antaa näitä tietoja. Ja tässä ymmärrän heitä ihan hyvin, jos on pieni tehdas, jos on sata työntekijää. Ja sitten on korkea-arvoista äh, tällaista tekijänoikeuksien alaista omaisuutta, niin eihän kysellä ole pelkästään raaka-aineista, vaan hyvin monimutkaisia ainesosia siellä on mukana. Ja kun puhutaan teollis- ja tekijänoikeuksista, niin nekin täytyy ottaa tässä huomioon. Näin ei kuitenkaan näytä olevan tiedot ovat liian syvälle luotaavia mielestäni. Ja teollisen tekijöiden yksin mielessä, niin PK-yrittäjänä olisi myöskin hyvin varovainen itsekin. Schnellhardt. Sitten Horst Schnellhardt. Ja, <laughs> vielen Dank. War schon etwas. Paljon kiitoksia. Minä tässä jo hiukan hätäännyin, kun en tiedä, että missä järjestyksessä täällä oikein puheenvuoroja jaetaan. No, katsotaan sitä myöhemmin sitten tarkemmin. No alkuun kiitokset näistä saamistani tiedoista. Selkeäksi, selkeästi ilmi kävi, että kyllä kemikaaliviraston työ on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta olen kuitenkin yllättynyt siitä, että sanoitte heti alkuun, että teillä on hätäsuunnitelmia, te ette tiedä kuinka monia hakemuksia loppujen lopuksi jätetään ja sitten sanoitte, että me emme tarvitse enemmän aikaa, kyllä me pystymme pitämään aikataulusta kiitä, kiinni. Eli nyt täytyy todellakin kysyä, että oletteko varmoja siitä, etteivätkö parlamentti ja komissio tarvitsisi jonkinlaista hätäsuunnitelmaa lisäajan antamiseksi, sillä meidän täytyy varmistaa, että laatu säilyy, vaikka se kestäisi pidempään. Eli me tarvitsemme tarkempaa tietoa. Ja minä uskon, ettei aika riitä erityisesti kuultua niin sen, mitä kollegat täällä olevat sanoneet. Eli PK-yritysten esittävät huolenaiheet ovat tässä mielessäni. Ja ruohonjuuritasolta minulle on sanottu, että asiakirjat saadaan vain englannin kielellä käyttöön ja sitten ne on käännätettävä. Eli joka ikinen PK-yritys, jos niillä nyt ei satu olemaan jotain tukiyritystä, niin joutuvat käännättämään nämä asiakirjat. Se tarkoittaa lisäkustannuksia ja näiltä voitaisiin välttyä toimimalla, niin kuin itsekin sanoitte, että näin kaikkia virallisia kieliä voidaan käyttää, mutta tiedän, että näin ei ole käynyt. Monissa tapauksissa asiakirjoja ei ole esitetty tällä, tätä periaatetta noudattaen. Ja lisäksi teidän tulisi vielä tarkemmin katsoa sitä, millä tavalla PK-yritysten työtä voitaisiin yksinkertaistaa, koska näin voidaan säästää aikaa. Voimme pitää kiinni aikataulusta tällä tavalla. Ja ehkäpä komission ja parlamentikin pitäisi pohtia, olisiko otettava käyttöön jonkinlaisia ö, hätäsuunnitelmia, sillä aikataulut ovat hyvin tiukkoja. Ja minä en usko, että ne tulevat riittämään, ja jos niitä ei, ne eivät riitä, niin silloin tarvittaisiin varasuunnitelmia. Kiitoksia. Okay, thank you. Let me start off indeed with the, with the first concrete example. No ensimmäinen konkreettinen esimerkki, jonka herra Kalagan otti esille, tämä pieni yritys, joka yhtä yksittäistä ainesosaa tuottaa hyvin globaaleilla markkinoilla öljyteollisuudessa. <clears throat> Ymmärtääkseni markkinat ovat todella globaalit. Eurooppa on osa niitä, joten kaikki muut yritykset, niiden pitäisi itse asiassa rekisteröidä, jotka ovat samoilla markkinoilla – näin arvelisin, joten jotakin kustannusjakoa pitäisi olla ja yhteistyötä, ellei. Kannattaa varmaan seurata tätä tapausta, koska joka tapauksessa se voisi olla hyvin epätyypillinen tapaus, josta kerroitte, että ei ole markkinoita Euroopassa, koska puhuitte 99 prosentin viennistä tämän tuotteen osalta. Jos se yksi prosentti on tarpeen Euroopassa. Niin, mutta eikö tapauksessa tätä voitaisiin katsoa, tätä asiaa. Yleisellä tasolla pk-yrityksen tukemisesta haluan painottaa myös sitä, että pk-yritykset yleensä, jos ne tarvitsevat rekisteröintiä, me autamme. He voivat tulla meidän luoksemme Jos heidän ei tarvitse rekisteröidä kansallisten helpdeskien kanssa, sopimus on se, että ne auttaisivat meitä. Siellä voidaan puhua omaa kieltä, uudelleen kouluttaa helpdeskejä ja myös eh, tietokonevälineiden käytössä he voivat auttaa. Meillä on koulutus joulukuussa tältä osin, että yrityksiä helpdeskit voivat eh, informaatiotekniikan osalta auttaa. Tätä haluaisin painottaa. Niin paljon pyrimme kääntämään kuin pystymme. Tulevina kuukausina käännämme myös enemmän käsikirjastamme, jotka ovat tietotekniikkasuuntautuneita, joten siihenkin tarkoitukseen saadaan apua. Myös unohdin ottaa esille kysymyksen, otammeko yhteyksiä vaikeuksissa oleviin yhtiöihin. Tämän vuoden puolivälistä lähtien otamme yhteyttä kaikkiin ongelmiin, joilla on hakemuksen lähettämisessä ongelmia, suo, soitamme niihin ja myös niihin, jotka ovat jo lähettäneet hakemuksia, jotka ovat jumissa prosessissa. Me soitamme niihin mieluummin kuin, että he soittaisivat meille. Yritämme auttaa ja ovat yllättävän positiivisesti suhtautuvat tähän yhteydenottamistapaan, joten meidänkin panoksemme tässä todellakin on olemassa. henkilökunta sitten, mikä, jota meillä on käytössä, noin 100 uutta työntekijää on. Ja sikäli kun muistan, 25 heistä neljäsosa menee arviointiin 2010. Mutta tässä pitäisi myös ymmärtää, että 15-20 menee ensin rekisteröitiin, vasta sen jälkeen kun he ovat arvioinnissa, joten heitä koulutetaan osittain jo arviointityöhön ensi vuonna. He ovat ihmisiä, joiden täytyy rekisteröinnissä ottaa väliaikaisesti, mutta vuoden jälkeen voivat siirtyä arviointiin, joka on, jossa on suurin työn määrä 2011 lähtien. Joten sillä tavalla tätä, tämä arvioinnin ulottuvuus otetaan huomioon jo hyvinkin paljon. Me, kuten sanoin, budjetti ja resurssit ovat edelleen aihe. Me kyllä annamme tästä tietoa koko ajan, jos emme pärjää. Mutta tietysti tarkkojen laskelmien kanssa teemme työtä. Ja pääosastomme siinä varmaankin auttaa kuukausipohjaisesti, miten paljon tulevina vuosina tarvitaan rahaa ja miten paljon maksuja tulee sisään samaan aikaan, josta saadaan rahoitusapua kuluimme kattamiseen, koska on hyvin vaikea ennustaa, milloin lead-rekisteröinti alkaa. Ehdokaslistat. 15 aineesta on nyt listalla. Muusta 15 tällä hetkellä keskustellaan. Meillä on kapasiteetti tehdä enemmän tulevaisuudessa, mutta se mitä ollaan tehty, mitä itse olemme tehneet nopeuttaaksemme, olemme helpottaneet keskusteluja politiikan tekijöiden, valtioiden ja komission keskuudessa siitä, että miten työtä niiden kesken ja- jaetaan asioiden valmistelussa ehdokaslistoille, joten suuri osa me olemme tehneet, jotta voidaan varmistaa, että parempi työnjako onnistuu tulevaisuudessa. Joten mielestäni meidän panoksemme on ollut tämä tänä vuonna. Nämä neljä kiviliitervaa, jotka eivät tulleet listalle tietojen puutteen vuoksi toimialalta, ei pelkästään ollut aineisten yksilöimisestä kyse, että se olisi tehty asianmukaisesti, vaan myös altistus ja käyttö näille aineille. Minulle on kerrottu, että tämä on vain viivästys. Näitä aineita paljon käytetään ja ne täytyy rekisteröidä Meillä ne täytyy rekisteröidä ensi vuodelle mennessä ja sitten varmasti materiaalia on käytössä. Se on vain pieni viivästys toimialalle. Eivät he niin paljon siitä hyödy. Mutta meille on hyvin tärkeää, että oikeat aineet laitetaan, niille on oikea identifiointi, kun listalle tulee, että ei ole keskustelua siitä, että oletteko todellakin oikein nämä määritelleet nämä aineet Sitten ohjaus ja neuvonta lupamenettelyn ja prosessi, jota komissio tarvitsee lupalistojen ja, tai ensimmäisten versioiden tekemiseen tietysti. Te, niiltä täytyy kysyä tarkasti, että miksi viivästyksiä on. Me haluamme, että he ehkä enemmän kuin tekin tätä tekemään, koska prosessia meidän täytyy työstää ja painostamme niin paljon kuin voimme, jotta voidaan nopeuttaa suuntaviivojen neuvojen antamista. Sitten ne annetaan seuraavaan kokouksen jäsenvaltioiden kanssa ensi vuonna helmikuussa. Ja hyvät toiveet on, että näin tapahtuu. PVT-kriteerit, mitä siinä voidaan tehdä, ryhdymme toimenpiteisiin, että tieteellinen työryhmä voidaan perustaa tieteellisten komioiden osalta. Joten osuutemme mielestäni teemme siinä työssä tässä asiayhteydessä. Sitten, jos siirryn käsittelemään kysymykseen, että miksi vain 1500 tai 2000 lead-rekisteröintiä eikä 9000, Siis on paljon enemmän siifejä informaatiofoorumeita aktiivisena. Ne kuitenkin vain alaryhmien kanssa tekevät työtä, joten mitään muu virallista nimitystä ei ole. Joten virallisesti he eivät voi tiedottaa meille tiedotus, tämän tiedotusfoorumin perustamisesta. Kemikaaliteollisuudessa tämä liitto tekee suurimman työn, mutta he eivät ole vielä määritelleet näitä liitrekisteröinnin asiakokonaisuuksia. SIFit, tiedotusfoorumit ovat, tietojenvaihtofoorumit ovat siellä olemassa. komission kanssa olemme nyt sopineet, että kirjoitamme kaikille liitoille, toimialan liitoille, jotka tietojen vaihtofoorumien kanssa tekevät jo töitä, että he nämä nimitykset prosessin päättävät ja sallivat muiden yritysten liittyä reiluilla ehdoilla niiden yhtymiin niin että saadaan tietää tarkasti, miten paljon tietojenvaihtofoorumeita SIFA ja Tsessa toiminnassa on tällä hetkellä. Tämä meillä on mielessä. Selvä. Sitten Chris Davis seuraa. Thank you, Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa pääjohtaja. Niin, puhuitte vallankulomouksellisesta toiminnasta. Riitsin tarkoituksena oli tukea innovointia ja ympäristönäkökulmasta katsottuna oli myöskin tarkoituksen suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemikaalin vaikutukselta. Tiedän, että olette vasta lähtökuopissa, mutta Voitteko pääjohtajan ominaisuudessa sanoa, että lainsäädäntö todellakin rohkaisee innovoivaan toimintaan ja että otetaan käyttöön tällainen vaihtoehtoinen ratkaisumalli, eli että mahdolliset haitalliset kemikaalit vedetään pois markkinoilta. Kiitoksia. Thank you. Alois Peterle. Sitten Alois Peterle. Gospod predsednik, gospod direktor, prav lepa hvala. Kiitos. Puh- eh, kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos eh, pääjohtaja tästä alustuspuheenvuorosta, vastauksesta ja kaiken kaikkiaan hyvästä alusta kemikaaliviraston osalta. Eräs ystäväni, joka on toiminut kemistinä erilaisissa kemiallisissa yrityksissä, muun muassa erässä, jossa valmistetaan erilaisia aromeja. Hän kertoi, että aina kun erilaisia aineita otetaan, jotta yhdisteitä voitaisiin sekoittaa, niissä on usein merkintä siitä, että kyseessä on myrkyllinen aine. Tämä on esimerkkinä siitä, että olemme käymässä keskustelua todella tärkeästä asiasta. Te puhuitte alkumetreistä, virasto alkumetreistä ja, ja, ja ongelmista, rekisteröintien määrästä ja muista kysymyksistä, jotka liittyvät viraston toimintaan. Mitä muita kansalaisia kiinnostavia aiheita käsittelette ja minkälaista tietoa annatte kansalaisten suuntaan? Euh, Madame euh, Gutierrez. Gutierrez Cortines. Tää. Puheenjohtaja. Julkisesti äh, en haluaisi äh, tietysti kaikkia tuoda esiin, mutta joka tapauksessa voin kertoa sen, että äänestin Ritsiä vastaan. Mielestäni kysymyksessä oli varsin mittava asia, Kirjas oli jonkun verran sekaava ja, ja se ei kylläkään kovinkaan järkiperäisesti ole valmisteltu. Sillä on valtaiset vaikutukset yhteiskuntaan ja mielestäni tätä ei voida vähällä ohittaa. Monissa äh, tutkimuksissa kävi ilmi, että esimerkiksi Euroopan unionin alueelta ei löydy riittävästi äh, tieteellistä tietoa ja tutkijoita tältä saralta. Mielestäni tämä asia valmisteltiin täysin vastuuttomasti. Ja, ja sen lisäksi muutkin asiat huolestuttavat minua. En, enkä saanut äsken vielä teidän alustuksestanne ainakaan mitään helpotusta äh, tähän. me tiedämme varsin hyvin, ketkä Riitsin takana olivat, ketkä sitä poliittisesti työsivät eteenpäin. He ovat nyt tietysti teidän virastossanne varmasti mukana. Mutta meillä on tässä esimerkiksi Nature-lehden artikkeli, jossa puhutaan äh, siitä, äh, miten puutteelliset tiedot meillä on esimerkiksi eläinkokeiden vaikutuksista ja, ja, ja miten äh, vähän äh, tutkijoita tältä saralta on löydettävissä. Tässä viitataan esimerkiksi 54 000 eläinkokeeseen, joita ei ole toteutettu oikeudenmukaisesti ja, hyvien sääntöjen vallitessa. Nämä ovat siis tärkeitä asioita ja siltä pohjalta haluaisinkin esittää seuraavan kysymyksen. Jos asiat menevät vikaan ja, ja aikataulussa ei pysytä, kuka vastaa siitä? Kuka vastaa yritysten ongelmista – koska mielestäni tämä tärkeä poliittisesti keskeinen kysymys on huonosti hallinnoita, eikä komissio ainakaan näitä ottavan vastuuta kontolle. Tämä on mielestäni huolestuttavaa. Näyttäisi siltä, että me joudumme vetämään asiaa jopa tuomioistuimeen, jotta saamme selkeät vastaukset ja, ja käsityksen siitä, kuka asioista vastaa. Äsken puhuin vastuukysymyksistä. Entä sitten reklamaatiot? Kenelle valitukset esitetään ja, ja kuka niistä vastaa? On myöskin totta, että, että tietovuotoa tapahtuu jatkuvasti Euroopan unionista muualle. Mitä mieltä siitä olette ja, ja, ja ylipäätään mitä vastaisitte näihin kysymyksiin? sen on la parole. Ja sitten äh, Rova Klas. Ja. Ähm, paljon kiitoksia kollega Kristiina, kun Teres viittasi siihen, että aikanaan meillä oli paljon ongelmia ja voin, voinen todeta, että ihmiset hän valittavat parlamentin suuntaan. Yritykset valittavat, kun rekisteröintiin liittyen ilmenee ongelmia tai ongelmia liittyy äh, byrokratiaan ja kustannuksiinkin. Nämä ovat kysymyksiä, joihin paneudumme aikanaan ja jatkamme näiden asioiden käsittelyä tulevaisuudessakin. Te sanoitte äsken, että te oletatte työmäärän olevan jatkossa vielä suht suurin mutta ette sanoneet, että tulette hakemaan enemmän rahaa, mutta puheenjohtaja viittasi siihen, että budjettiasioista vastaava esittelijä tuli juuri paikalle ja minä haluaisinkin kysyä teiltä, että onko oletettavissa, että kerätyt maksut riittävät kustannusten kattamiseen. Se olisi nimittäin mielenkiintoinen tieto meille. Eli ettei näitä maksuja tarvitse korottaa edelleen ja ettei budjetissa tarvitse hakea lisää varoja. Toinen kysymys liittyy jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön. Tehän teette yhteistyötä eri komiteoissa, joissa myöskin parlamentti on mukana. Mitä olette mieltä näin vuoden jälkeen? Onko työskentely tehokasta, hyödyllistä vaiko enemmänkin hankalaa, monimutkaista ja työskentelyä hankaloittavaa? Te itse puhuitte puhuitte siitä, että Esalle tulee uusia tehtäviä hoidettavaksi. Ja te, teidätkin mainittiin biosidiasetuksesta puhuttaessa. Komission ehdotushan on pöydällä biosidiasetukseen liittyen ja vaikka virasto on aika nuori iältään, niin varmaankin voisimme jo tämän yhden vuoden jälkeen oppia teiltä enemmän biosidiasetukseen liittyen. Siitä olisi hyötyä, eli olisi hyvä, jos voisimme käyttää teidän keräämienne kokemuksia hyväksi. Kiitoksia. Ah, monsieur Nyt pyydän taas herra Danset ja vastaamaan näihin äsken esitettyihin, esitettyihin kysymyksiin. Thank you. Kiitoksia innovoinnin tukeminen, erityisesti suuren huolenaiheen aineessa. Mielestäni nyt jo saadaan viitteitä siitä, että yritykset ovat reagoimassa ehdokaslistoihin, joten tulee selveämmäksi markkinoilla turvatieto lomakkeiden kautta, että käytetäänkö näitä viittaa ainetta, 15 ainetta ja meille myös on kerrottu, että monissa tapauksissa yritykset jo, jo ajattelevat sitä, että miten voidaan tällaiset aineet korvata, joten he ovat kuin jo... Tässä on tapahtumassa positiivista kehittymistä, joten nämä näillä välineillä on selvästi oma vaikutuksensa. Paljon rekisteröintiä tulee uusille aineille, myöskin näillä vaikeina taloudellisina aikoina. Yritykset edelleen jättävät rekisteröintejä uusille aineille, jotka markkinoille tulevat, joten tällä tavalla REACH tukee innovointia, sanoisin. Miten kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan? kansalaisyhteiskunnan mukana monilla eri tavoilla. Meillä on monia tapauksia, joissa on julkisia kuulemisia. Jo mainitsin eläinkokeet, mutta myöskin kun aine- aineita laitetaan ehdokaslistalle, myöskin rajoituksista tulevaisuudessa, niin monissa tapauksissa ihmiset voivat ottaa osaa prosessiin ja ilmaista näkemyksensä. On myös sidosryhmäpolitiikkamme niin, että voidaan ottaa huomioon järjestöt, jotka edustavat julkista yleisöä laajemmassa mielessä. Aivan myös julkaista tietoa siitä, että miten keräämme, rekisteröinnit Me myöhemmin tänä vuonna, mutta tulevina vuosina tulee vielä paljon enemmän, kun paljon enemmän tietoa kerätään aineista, joita, jotka ovat markkinoilla käytössä nyt. Järjestöt ja kuluttajat pystyvät käyttämään tämän laista tietoa. Sitten tuleeko tarpeeksi maksuja meille? Tällä hetkellä ei ole syytä uskoa, etteivätkö ne olisi asianmukaisella tasolla. Pointti on se, että saadaan paljon pienempiä maksuja kuin mitä alun perin arviointiin, koska saamme vähemmän rekisteröintejä varhaisilta rekisteröiltä rekisteröijiltä tässä vaiheessa. Mutta tietysti odotamme paljon, että enemmän maksuja tulee ensi vuonna määräajan lähestyessä tulee enemmän. Voivatko yritykset pitää määräajasta kiinni? Tätä kysytään koko ajan. Mielestäni on hyvin tärkeää, että yrityksillä oli selkeä määräaika jossain tulevaisuudessa, jota ei siirretä koko ajan, aina kun jotain pieniä ongelmia tulee. Tämä on periaatteessa hyvin tärkeää, että he tietävät etukäteen, voivat valmistautua, voivat ähm, sopeuttaa toimintansa niin, että he voivat lakia noudattaa. Tänä vuonna on paljon yritetty vakuuttaa kaikkia Euroopassa liittymään tietojenvaihtofoorumeihin ja valmistelemaan asiakirjat, hakemukset on hyvin tärkeää että tätä otollista hetkeä ei menetetä, että harkittaisiin uudelleen määräaikoja. Tietysti te voitte tykönänne harkita sitä, että tarvitaanko hätäsuunnitelma, varasuunnitelma vai ei. Meidän mielestämme varasuunnitelma tarvitaan ja sen kanssa tehdään paljon työtä. Sitten torjunta-aineet, biosidit. Eka on kemikaalivarasto on hyväksynyt sen, että se tekee piesydin kanssa työtä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä on vain REACH-työtä niille tukea. Mitä resursseja ei ole saatu, että tekisimme työtä minkään muun kanssa kuin REACHin kanssa. Mutta tällä välin olemme jotakin panosta siihen työhön antaneet, mutta jotta voitaisiin paljon sis- sisältörikkaammin tehdä työtä, torjunta-aine asian valmistelussa, niin kovasti arvostaisimme sitä, jos voisimme aloittaa aikaisin työn tässä, että integroidaan torjunta-aineet teollisuuskemikaaleihin tässä mielessä. Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa sanoisin, että tämä on ollut hyvin arvokasta tähän mennessä. Kokemukset ovat olleet hyvinkin hyviä koska meidän täytyy tehdä työtä jäsenvaltioiden kanssa, helpdeskien, pk-yritysten tuen kanssa. Se on yksi niistä syistä, miksi tätä työtä tehdään, mutta jäsenvaltioilla on myös REACHin puitteissa työtä tehtävänä, joten heidän toimivaltaiset viranomaiset tekevät osan työstä ja suuri osa tästä työstä on vielä tulevaisuudessa. Aineiden arviointi on monimutkaisin työ, joka niillä on. Niiden täytyy valmistautua etukäteen ja me heitä koulutamme niin paljon kuin pystymme kapasiteettien parantamisessa REACHin puitteissa ja varmistamme sen, että resursseja he eivät menetä, joita he saavat aiemmassa lainsäädännössä, niin että REACHin puitteissa voivat toimia. He tarvitsevat myös toimeenpanoon paljon resursseja. Ja tässä tehdään yhteistyötä, jotta he ovat hyvin valmistautuneita. Ja tämä voi tapahtua vain, jos on yhteyksiä toimivaltaisten viranomaisten välillä kussakin jäsenvaltiossa, joten tässä yhteistyötä tarvitaan tässä toimeenpanossa. Tähän mennessä kokemukset ovat olleet äärimmäisen positiivisia. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos pääjohtaja. Seuraavaksi Herra Davis vielä. The President of the Czech Republic has just signed the Lisbon Treaty. Ehkäpä teitä kiinnostaa kuulla, että Tsekin tasavallan presidentti on juuri hetki sitten allekirjoittanut Lissabonin sopimuksen. Chris Posset, bonne nouvelle. No niin, kiitos vaan Chris näistä hienoista uutisista. No niin, siis niitä jo odoteltiin, mutta joka tapauksessa ne olivat tervetulleet. Ja sitten olivat rosteet. Kiitos. Arvoisa pääjohtaja palaa valitettavasti tiettyihin jo käsiteltyihin aiheisiin, mutta mielestäni on syytä painottaa niitä ongelmia, joita siihen liittyy. Puhuttiin jo Riitsistä ja siitä, että Riits on mahdollisesti aika pommi. No, toivottavasti näin ei kuitenkaan tapahdu. No, nyt kun puhutaan suurten yritysten edustajien kanssa nimenomaan kemian alalla, niin johtajat ovat selvittäneet meillä heidän omia ongelmiaan ei ole kyse siitä, että eh, kaikkia Riitsin tavoitteita ei pystytä toteuttamaan. Ei vaan noin yleisesti ottaen ongelmia on käsitelty. He ovat myöskin selvittäneet meille sitä, miten vaikeaa on saada rekrytoiduksi eh, korkealaatuista henkilökuntaa, jotka tuntisivat Riitsin läpi kohtaisen. Vielä sitäkin suuremmalla syyllä, kun kysymys on kriisiajasta, eh, taloudellisesta kriisiajasta – niin minkälaisia vaikutuksia tällä on yritysten rahoitukseen, varsinkin kun heidän on varo, varoja käytettävä varsin runsaasti riitsin <clears throat> mukanaan tuomiin rasitteisiin. Itse minulla on ollut mahdollisuus puhua suuryritysten edustajien kanssa ja, ja sama pätee myöskin pk-yrityksiin. Ne eivät pysty toteuttamaan riitsiä määrätyssä aikarajoissa. Varmaan teiltä löytyy hyvää tahtoa ja hyvää uskoa sitä, millään tavoin panne, e- en aseta vakalaudalle. Puhutte tuesta, suorasta tuesta, jota virkailijanne kanavoivat eri jäsenmaihin ja myöskin jäsenmaissa tarjottavasta avusta – erilaiset kansalliset helpdesk-järjestelmät luonnollisesti ovat olemassa sitä varten, että ne auttavat, mutta niiltä puuttuu oikeudellinen perusta. Ja näyttää siltä, että sen löytäminen on aivan sekavaa. Ja lopulta kuitenkin totuus on se, että helpdeskit eivät pysty mitään operatiivista apua tarjoamaan. Joten pelkään, että kaikki se, mitä yritetään toteuttaa, jotta yrityksiä voitaisiin auttaa, ei kuitenkaan lopulta vastaa niihin toiveisiin ja pyyntöihin, joita yritykset ovat esittäneet. Tämä on mielestäni huolestuttava. Koko järjestelmä on hyvin monimutkainen ja vielä suuremmalla syyllä, kun elämme tätä taloudellista kriisiaikaa. PK-yritykset joutuvat muutoinkin taistelemaan olemassaolosta ja etsimään markkinoita. Ja samaan aikaan niiden toimintaa raskautetaan äh, Riitsin äh, täytäntöpanon mukana tuomilla säännöillä, niin tilanne ei ole helppo. Tiedän, että määräajat ovat tärkeitä, niitä on noudatettava, mutta mielestäni tässä yhteydessä, kun ottaa vallitsevat olosuhteet huomioon, on oltava joustava. Meidän ei pidä kuristaa ja, ja nitistä omien yritystemme toimintaa. Merci, Madame euh, Jutta Haug. Sitten Rova Haug. Ja, vielen Dank. Ähm. Niin, paljon kiitoksia. Oikeastaan en halunnut osallistua keskusteluun laisinkaan, mutta Kuultuani niin nyt tätä käytyä keskustelua, niin herää kysymys, että missä te olitte silloin, kun Riitsistä päätettiin? Sehän tehtiin, päätös tehtiin viime lainsäädäntökaudella, ja Riits on nyt olemassa. Ja muistuttaisin kaikkea siitä, että edellisen kauden enemmistöryhmän muodostivat samaiset ryhmät kuin nytkin. Ja EPP oli voimakkaasti mukana laatimassa Riitsiä, eli on tehnyt mukana – työ, tätä työtä. Se oli ensimmäinen huomautukseni. Toisaalta muistutettakoon siitä, että Euroopan parlamenttikin on lainsäätäjä neuvoston rinnalla. Siis neuvoston rinnalla. Ja neuvosto on myöskin päättänyt tästä REACH-asetuksesta. Ja neuvostossakin enemmistö kaikista hallituksista olivat EPP suuntautuneita, jos näin voidaan sanoa. No, tämä on tämänhetkinen tilanne. Pääjohtaja joutuu siis hallinnoimaan joukkoineen tätä asiaa ja että hänet pantaisi sitten edesvastuuseen siitä, että REACH-asetuksen on sitä sun tätä ympätty, niin ei pi- johda mihinkään. Minä todellakin toivoisin, että kaikki katsoisivat, mitä neuvosto tekee viraston suhteen kollega Schlüter totesi, että no asia saatiin kuntoon ensimmäisen käsittelyn aikana, siis kun budjetista puhutaan, eli rahat, jotka komissio alkuun varasi ekaa varten, niin sen lisäksi saatiin vielä nämä signed revenues varat budjettikohtiin. Täysistunnossa kaikki tämän hyväksyivät, hienoa kyllä, mutta mehän tiedämme, että ensi vuonna joudumme samaiseen tilanteeseen uudemman kerran. Joten voin tässä vaiheessa pyytää kaikkia kollegoita, no harmi, että Karl-Heinz Florence ei ole paikalla, sillä kyllä siinä mennä kävi palaa, kun hän esitti oman kommenttinsa. Eli hänellä on mahdollisuus toimia siten, että hän ottaa yhteyttä eri neuvoston edustajiin, jotta he tajuavat, että virasto tarvitsee riittävästi varoja toimintansa toteuttamiseksi. Komissionkin pitää tietää tämä tosiasia. Eli ettei eka ole noin vaan ympätä aina enemmän ja enemmän hommia hoidettavaksi. Ymmärrän toki, mitä kollega Klass sanoi kysyessään biosidit-asioista. Me toivomme, että ekan pitäisi toimia silläkin saralla, mutta me tiedämme, että kunhan virasto on perustettu ja silloin oma rakenteensa, koska siihen hän sen viraston toiminta perustuu myös ekan puolella. Niin tietenkin tarvitaan lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden pohjalta ekalle voidaan esittää uusia toimenpiteitä hoidettavaksi. Ja tämä asia täytyy huomioida myöskin eri budjettikohdissa. Joten jos uskotte, että ongelmia on, niin tehkää jotain olemalla yhteydessä neuvoston suuntaan, siis neuvoston suuntaan. Ja myöskin jäsenvaltioiden suuntaan, sillä jäsenvaltiollakin on oma vastuunsa. Eli että me ja meidän yrityksemme kykenevät toimia REACH-asetuksen aikakaudella. Tiedän, että minun ei pitäisi olla näin tunteellinen, vaan sanoa, että okei, asia on nyt hoidettu suht hyvään malliin, ainakin budjetin osalta. Mutta Joskus vaan en ymmärrä, miten kollegat täällä reagoivat, sillä minä olen aina vain varajäsen tulen alueelta, jossa on paljon kemian teollisuutta edustettuna ja eilenkin keskustelin monien alan yritysten yritysedustajien kanssa, eikä kritiikkiä esitetty juuri laisinkaan, joten tällaistakin kommenttia on välillä hyvä esittää. Kiitoksia. Puheenvuoropyyntöjä ei enää ole, äh, paitsi omani, jonka halusin vielä tässä äh, luvallanne esittää. Halusin äh, Rova Haugin kommenttiin palata. Nimittäin juuri yritysten toimintamahdollisuuksista haluaisin sanoa pari sanaa. Tietysti on selvää, että kansanterveyden taholta asiaa ajatellen. Tietysti kyseessä on varsin tärkeä aihe. Nyt haluaisinkin tältä pohjalta tietää, mitä aiotte tehdä, jotta aiotte käytännössä toteuttaa ne säännöt ja määräykset, jotka meillä on olemassa nyt kirjallisessa muodossa. Thank you for this. Uh... Kiitoksia näistä sanoista. Tässä me taitaa olla eri mielipiteet, miten yrityksiä pitäisi auttaa. Mutta periaatteessa haluan sanoa, että mielestäni tässä meillä on edustajia toimialalta kuuntelemassa. Me olemme virasto, joka tekee työtä käsi kädessä toimialan kanssa päivittäin. Me keskustelemme toimialan edustajien kanssa joka toinen viikko saavuttamastamme edistyksestä. Mikään muu virasto ei tätä taida tehdä niin paljon, näin paljon yrittää auttaa toimialaa ja ymmärtää tarkasti, mitkä heidän tarpeensa järjestelmälle ovat. Paljonkin resursseja tähän käytetään. Otamme heitä mukaan myös kaikkien tietotekniikkavälineidemme ja käsikirjojemme kehittämiseen. He lähettävät käsikirjoja heidän toimialaltaan meille, me kommentoimme heidän käsikirjoja, joten todellakin uskon, että emme säästä pyrkimyksissämme, että sä niin paljon kuin mahdollista voisimme yhtiöt ja heidän järjestöjään auttaa. Tähän kuuluu myös yhteydenpito PK-yritysten järjestöihin. Kutsumme heitä kokouksimme koko ajan ja haluamme heitä kuunnella niin paljon kuin pystymme. Minulla on vaikeuksia löytää osat alueet, joissa voisimme vieläkin enemmän tehdä, mutta tietysti ymmärrän, että taloustilanne on vaikea. Se ei ole helppoa yrityksille ja sitä kautta on menetetty arvokasta aikaa jonkun verran sen vuoksi. Olen yrittänyt kertoa, että nyt kun yritetään korvata tätä menettelyä aikaa niin, että annetaan aktiivisesti uusia välineitä äh, asiakirjojen tekemiseen, joten järjestöjen kanssa olemme vieläkin enemmän yhteyksissä ja kaikille järjestöille kirjoitamme, jotta voisimme varmistaa, että pk-yritykset pääsevät kunnolla käyttämään tätä tietoa, jota yhtymistä tulee. Kansalliset helpdeskit sitten, neuvontapisteet, koulutamme heitä myös enemmän ihan käytännön asioiden kanssa ja tulevat ensi kuussa tänne virastoon. Voivat sitten oppia, miten konkreettista apua voidaan antaa. Olemme myös kehittäneet välineen, jonka myötä he voivat paljon konkreettisempia vastauksia antaa näihin kysymyksiin, joita saavat. Heidän pitäisi välittää kysymyksiä, joita he eivät voi vastata meille, niin me voimme sitten auttaa siinä ja me olemme, pidämme yhteyksiä myös komissioon, jos kysymykset ovat oikeudellisia luonteeltaan, jotka liittyvät toimeenpanoon REACHista. Me keskustelemme komission kanssa, komissio meitä auttaa näiden asioiden ratkaisemisessa nyt tulevina, tulevana aikana. Niin taisin jo kattaa nämä asiat paitsi teollisia tekijänoikeuksien osalta tässä yhteydessä. Näitä oikeuksia todellakin suojelemme, niin kuin lainsäädäntö määrää. Meidän täytyy varmistaa mahdollisimman suuri turvallisuuden taso. Ja tässä asiayhteydessä emme pyrkimyksiämme säästele varmistamme, että järjestelmämme aina ovat turvallisia, turvallisia mahdollisilta hyökkäyksiltä. Tätä koko ajan yritämme varmistaa. Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung. No niin, kiitoksia arvoisa kollega Tantset näistä vastauksista niin näihin, monine kysy, näihin moniin kysymyksiin. Huomaatte, että me suurella mielenkiinnolla seuraamme viraston toimintaa Guido Sacconi ja Hartmut Nassauer ovat mielestämme mainioita uusia yhteyshenkilöitä, jotka ovat siis yhteydessä teihin päin. Ja me olemme myöskin kirjanneet ylös tämän kutsunne, että voisimme tulla paikan päälle katsomaan, miten toiminta etenee. Ja minä uskon, että kyllä jotkut tulevat käymään paikan päällä. Niin te tiedätte, että tämä liittyy Euroopan unionin ympäristöpolitiikan keskeisiin pitomialoihin ja nähdään sitten seuraavalla kerralla täällä tai sitten Helsingissä. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dem Punkt 5 der Tag. No niin, arvon kollegat, seuraavaksi esityslistan kohtaan viisi. Niin, tämä kuulemamme tai tämä kutsu on esitetty toiselle tärkeälle virastolle. Voisi. Und zwar an die Europäische Umweltagentur in Kopenhagen. Kööpenhaminan Euroopan ympäristökeskus.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 Euroopan ympäristöviraston pääjohtajan Jacqueline McCladin ja hänen työntekijänsä. Tervetuloa ympäristövaliokuntaan. Ja herra Ludo van Holtzbeek toivotetaan tervetulleeksi myös, joka on johtokunnan varajäsen ja parlamentti hänet nimittänyt tai virkaa tekevä jäsen siellä on. Rova McLeod, olette yksi van, Teidän viraston yksi vanhemmista Euroopan unionissa. Teillä on tehtävänä antaa tätä hyvää tietoa, jota haluamme ja tarvitsemme ilmaston suojeluun, ilman ja veden puhtana pitämiseen. Satelliittijärjestelmäkin on rakennettu, jotta voidaan saada vieläkin lisää dataa. Nyt muutaman viikon päästä sitten on Kööpenhaminan suuri kokous ja kiitollisuudella olemme panneet merkille jo, että te meitä autatte tarpeen mukaan sitten infrastruktuurin osalta Kööpenhaminassa tämä mammuttikonferenssi, että saadaan läpi vietyä. Tietysti meitä kiinnostaa se, mitä meille kerrotte viraston työstä, miten se on kehittynyt, missä suurimmat ongelmat ovat ja miten me teitä voisimme auttaa. Teillä on puheenvuoroja. So thank you very much, Chairman. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen voidessani olla täällä teidän vieraananne. Tunnen teistä monet ja onnittelut uudelleen valituille ja muille. Ja tulen tekemään tiivistä yhteistyötä kanssanne, erityisesti näiden uusien henkilöiden kanssa, ja toivottavasti tästä syntyy uusia ystävyyssuhteita. ne, jotka tuntevat viraston, niin kertoisin kuitenkin, mikä on keskeinen tehtävämme. Perustamisasiakirjoissahan sanotaan, että se tukee kestävää kehitystä. Tarkoituksena on myöskin saavuttaa ympäristön tilan paraneneminen ja että löydetään ajan toimivia, luotettavia ehdotuksia, joita voidaan politiikan tekijöille tehdä, jotta voidaan myöskin lisätä erityisesti Euroopan äh, talouden toimijoiden keskuudessa suurempaa ymmärtämystä ympäristöaspekteja kohtaan. Me teemme jatkuvasti yhteistyötä parlamentin edustajien kanssa ja voin sanoa jo tässä vaiheessa, että omaa henkilöstöäni on täällä paikalla he löytyvät tästä salista ja ehkäpä jatkossa voi sitten heidän kautta olla yhteydessä virastoomme ja keskustella sitten myöskin eri ryhmien esittelyiden kanssa tarkemmista kysymyksistä. Pari keskeistä asiaa haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin ilmastonmuutos ja Kööpenhaminan tuleva kokous. Ja toinen asia on tämä ympäristöraporttimme erityisesti kuudennen toimintaohjelman tarkistuksen kannalta keskeinen kysymys on juuri tämä viimeksi mainittu. 42 päivää siis Kööpenhaminan kokoukseen. Aikaa ei ole paljon jäljellä. Barcelonassa vielä neuvotellaan ja kun katsotaan päätel, päätöslauselmaa, jonka olette hyväksyneet, niin toteaisin, että sehän tähtää tähän keskeisimpään tavoitteeseen, eli mihin Euroopan unioni haluaisi päästävän, mutta me tiedämme, että paljon työmaata on vielä edessämme. No, mikä on meidän tehtävämme virastona tässä kokonaisuudessa, konventioineen, tietoineen, kokouksinen ja niin poispäin? Meidän tehtävänä on tarjota luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksista ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Se on ensimmäinen asia. Me luo, laadimme aina vuosittain kaksi kertomusta, jotta Euroopan unioni voi vastata näihin monitorointivelvoitteisiin, jotka liittyvät kansainvälisiin sopimuksiin. Eli vuosittainen kasvihuonekaasupäästöihin liittyvä raportti, se esitetään myöskin YK toimivaltaiselle yksikölle. Ja ihan lyhyesti siitä, mitä viimeisimmässä raportissa kerrotaan. Siinä todetaan, että Euroopan unionin päästöt ovat laskeneet neljättä vuotta peräjälkeen, jotkut ovat sanoneet, että se on epätavallista juuri näistä kriisistä johtuen. Ei, kyse on siitä, että päästöt ovat vähentyneet ja olemme myöskin panneet merkille, kun katsomme siis näitä ennusteita, jotka ovat peräisin elokuulta, eli aivan tuoreita ennustetietoja ne ovat. Eli noin 10,7 prosenttia olemme päässeet vuoden 90 tason alapuolelle. Me tiedämme, että taakanjakoperiaatetta sovelletaan ja Euroopan unionin 15 jäsenvaltion piti päästä 10 prosenttiin. Nämä ovat niitä lukuja, jotka olemme tällä hetkellä saaneet käyttöömme. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kasvihuonekaasupäästöt ovat 10 prosentin luokkaa tästä kokonaispaketista, josta sovittiin YK-tasolla. Eli ettei Euroopan unioni voi tehdä töitä yksin ja se pitää paikkansa, mutta toisaalta taas Euroopan unioni on asettanut itselleen kovia vaatimuksia ja pyrkii saavuttamaan ne ja varmaankin jossain vaiheessa myöskin pääsee vielä pidemmälle. Ja sitten muutama yksinkertaisempi esimerkki, eli mitä tämä tarkoittaa per capita. Ja ehkäpä se on yksi huolestuttavin luku, sillä viimeisen 17 vuoden aikana, siis vuodesta 70 vuoteen 2007 asti, me olemme saaneet leikattua per capita päästöjä 11,8-10,2 tonniin se on yli tämän neljän tonnin rajan ja maailman keskiarvo, joka on seitsemän tonnia, eli matkaa on vielä edessämme, mutta me olemme osoittaneet, että me olemme oikealla jäljellä ja me olemme todellakin laskemassa päästöjä juuri kasvihuonekaasupäästöjen alalla. Ja se on joka tapauksessa alempana kuin 15 tonnia joka on keskimääräinen luku teollistuneissa maissa. Eli Euroopan unionin hiilidioksidekvivalentti kerroin on hy- suhteellisen hyvällä mallilla. Ja minun on sanottava, että keskeisin päästöjen aiheuttaja on liikenne, joten meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä liikennevaliokunnan ja liikenteen alan ammattinharjoittajien kanssa ja mitä tulee meriliikenteen ja ilmailuun, niin niiden merkitys on kasvanut huomattavassa määrin. Ja kun katsotaan näitä raportteja, niin keskeisin on juuri nämä ennusteet kasvihuonekaasupäästöihin liittyen, koska ne osoittavat, mihin suuntaan Euroopan unioni on menossa. Kymmenen vuotta sitten, kun aloitimme keräämään näitä tietoja, niin silloin tilanne oli ehkä hiukan huono, sillä Kiotin, Kioton tavoitteet olivat vielä hamassa tulevaisuudessa, mutta kuitenkin viimeisen vuosikymmenen aikana olemme päässeet siihen tilanteeseen, että 10-15 jäsenvaltiosta ovat pääsemässä Kioton tavoitteisiin vuonna 2000 siis, ja nyt yhdeksän vuotta myöhemmin, ja tarkemmin sanottuna 12. marraskuuta, tilanne näyttää olevan sellainen, että kaikki tulevat pääsemään näihin Kioton tavoitteisiin, joten me yritämme tehdä kaikkemme, jotta te saatte kopion tästä kertomuksesta näinä tärkeinä aikoina. Nyt Euroopan unioni voi todellakin sanoa, että me olemme vastanneet näihin vaatimuksiimme. Lisäksi olemme luoneet internetpohjaisen portaalin. Voitte käydä katsomassa, mistä näitä kasvihuonekaasuja päästyy ja mm, syntyy ja saatte siis enemmän tietoa käyttöön. Ja monet teistä olet, ovat varmaan huomanneet, että kasvihuonekaasu ja ilmastonmuutos on vaikuttanut myöskin omille kotikonnulle ja Viimeisin kertomus liittyy Alpien tilanteeseen ja sieltä löytyy melko tylyä tekstiä, eli muutokset ovat huomattavia. Kyse ei ole vain ja ainoastaan jäätiköiden sulamisesta, vaan myöskin biodiversiteettiin liittyvistä ongelmista tällä nimenomaisella alueella. Tarkoituksena on jollakin tavalla hallinnoida näitä perusresursseihin liittyvää kokonaisketjua. Keskilämpötila on noussut 0,8 asteella, mutta alueellisesti eroavaisuudet ovat suurempia. Euroopassa on havaittu suurempikin muutoksia ja arktisella alueella lämpötila on noussut jopa kaksi kertaa enemmän kuin maailmanlaajuisesti katsottuna keskimäärin. Tavoitteena on kaksi astetta ja EU on lähellä yhtä astetta, joten yksi aste on enää jäljellä ja jos nyt toteaisin niin, että tämä yksi aste, jonka ilmasto on lämmennyt, niin se on syntynyt sinä aikana, kun maatalous on kehittynyt ja muutenkin yhteiskunta on kehittynyt, joten tällä hetkellä näyttää siltä, että tilanne on karkaamasta käsistä. Ja toteaisin kyllä, että tilanne on hyvin arkaluonteinen, vaikkakin eroavaisuuksia on olemassa – me tiedämme, että tulva-alueita on olemassa, kuivuudesta kärsiviä alueita on olemassa ja niin poispäin, joten meidän täytyy katsoa, millä tavalla voimme alueellisesti vastata näihin haasteisiin. Tilanne näyttää siltä, että Välimeren alueet ovat saaneet 20 prosenttia vähemmän sadetta kuin 10 vuotta sitten ja merenpinta on noussut viimeisen 15 vuoden aikana yli 3 miljardia me tiedämme, että yli 90 prosenttia kaikista luonnon katastrofeista Euroopan unionissa liittyvät luonnon mullistuksiin ja 95 prosenttia taloudellisista menetyksistä johtuvat juuri näistä ilmastollisista muutoksista. Ja olemme myöskin havainneet, että monet ekosysteemit, kuten kasvit ja eläimet, ovat uhanalaisia. Joten me emme voi olla tyytyväisiä tämänhetkiseen tilanteeseen ja tästä päästä syystä me yritämme vastata tilanteeseen siten, että huomioimme ympäristölliset muutokset kaikissa politiikan toiminnassamme Tiedän, että vahva valtuuskunta tulee olemaan Kööpenhaminassa paikalla. Yhä enemmän väkeä on tulossa paikalle ja toivottavasti COP15-kokouksessa mahdollisimman monet ovat paikalla. Ja kuten sanoin jo alkuun, niin Euroopan unioni on päässyt jo puolen väliin tästä 20 prosentin tavoitteesta, eli että vuoden 90 verrattuna saisimme vähennettyä kasvihuonekaasua 20 prosentilla, mutta nyt olemme ottaneet käyttöön tämän globaalin sopimuksen 30 prosentin päästövähennyksistä, ja niin kuin sanottuna, parlamenttikin pyrkii näihin tiukkoihin tavoitteisiin, mutta me tiedämme, että me tarvitsemme maailmanlaajuista lähestymistapaa. Eli kyse on siitä, että hallitukset toimivat vastuullisesti, niin kuin te tiedätte. Ja minä uskon, että me tykönämme voimme toimia niin, että me lisäämme tietämystä siitä, millä tavalla näihin todellisiin toimiviin ratkaisuihin voidaan päästä. Eli benchmarking ja parhaat käytänteet. Katsotaan, miten kestävältä pohjalta voidaan energiaa tuottaa, luodaan niin sanottuja vihreitä työpaikkoja. Sillä me tiedämme, että monia asioita voidaan luokitella vihreän työn osa-alueeksi, mutta kaiken kaikkiaan tilanne on sellainen, että COP15 ei ole lopullinen sana ilmastonmuutoksesta, vaan virasto tulee jatkamaan työtään tulevaisuudessakin riippumatta siitä, mitä tuleman pitää. Me tulemme tarkastelemaan tilanteen kehittymistä myöskin sopimusten jälkeen, ja minä uskon, vakaasti siihen, että jos tieto on käytettävissä, niin sitä annetaan muidenkin käyttöön. Näin ainakin ilmasto- ja energiapakettiin liittyen tulee käymään. Me tiedämme, että tietoja pitää antaa kansalaisille ja jäsenvaltioille käyttöön, jotta kaikki ymmärtävät, mitä teknologioita voidaan käyttää tilanteen korjaamiseksi. Ja voin sanoa, että virasto tekee tiivistä yhteistyötä teollisuuden edustajien kanssa yritetään luoda uusia kumppanuuksia ja sitä kautta saadaan aikaiseksi ja älymittareita ja muita vastaavanlaisia järjestelmiä, jotta voidaan ymmärtää, mikä olisi se lisähyöty. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että Kööpenhaminan ilmastokonferenssin aikana voitte käydä meidän virastomme tiloissa. Monet ovat jo tarttuneet tähän mahdollisuuteen ja toivoisimme, että mahdollisimman monet käy, kävi, kävisivät paikalla, vaikkakin teitä on nyt jo hyvin suuri joukko tulossa sinne, mutta me toivoisimme, että tietäisimme enemmän siitä, kuinka paljon väkeä on tulossa paikalle, sillä me toivoisimme, että vierailuinen Kööpinhaminassa ja viraston tiloissa olisi mahdollisimman hyödyllinen ja tuottava. Joten toteaisin, että me olemme paikan päällä, tuemme keskusteluja, kokouksia, me järjestämme kokouksia ilmastonmuutossopeutuksista, eri inventaarioista ja myöskin ihmisten osallisuudesta, kun hiilidioksidipäästöjä yritetään vähentää. Me olemme luomassa sellaista laskuria, joka osoittaa, millä tavalla pienet muutokset vaikuttavat maailmanlaajuisesti tilanteen parantamiseksi. Ja viittasin joko 15, mutta Lopuksi toteaisin, että olisi hyvä, tai on hienoa, että te ymmärrätte, miten tärkeää on saada tällaisia raportteja käyttöön, mistä voisi siis nähdä, mitä on saatu aikaiseksi. Ja niin kuin sanoin alkuun, niin näistä luvuista käy myöskin ilmi, miltä tulevaisuus voisi näyttää. Me haluamme ottaa käyttöön integroidun arviointijärjestelmän, se on kaiken A ja O. Se on hankalaa vielä tällä hetkellä, sillä jäsentä, jäsenvaltioiden välinen integroitu toiminta on hankalampaa. Mutta kuitenkin meidän tulisi sanoa, että toivottavasti me voimme jatkaa siitä, mitä komissio on alkuun tehnyt kuudennen puiteohjelman tiimoilta. Tätä kautta voitte todellakin nähdä, millä tavalla politiikka toimintaa toimii ja millä saralla voidaan tehdä vielä parannuksia. Joten innolla jään odottamaan yhteistyötä, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Toivottavasti tämä hyvä yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin ja mielestäni tämä vierailuni täällä tänään on eräänlainen lähtölaukaus tälle yhteistyölle ja mielenkiinnolla odotan yhteistyötä jo kollega Brandin kanssa. Hänhän on varmaankin tulossa Kööpenhaminaan, jos ei sitten jopa COP15, mutta toivotan jo kaikki tervetuloa viraston tiloihin ja me tulemme kaikki tukemaan teitä vierailun aikana ja tulen auttamaan teitä aina vain kuin on mahdollista. Kiitoksia. Ja, dank, eh, Frau Kiitoksia, Rova McLeod. Sanoitte, että täällä on vanhoja ystäviä. Ehkä saatte vielä muutaman uudenkin sen lisäksi, koska työnne tietysti on sopusoinnussa sen kanssa, mitä tämä valiokunta tukee ja minkä kanssa työtä tekee. Tässä esikeskustelussa kerroitte mielenkiintoisen asian, että teillä on yhteys virastoon, joka käsittelee ilmaliikennettä, koska lentäjät lentokoneissaan kautta maailman ovat tehneet mielenkiintoisia havaintoja ilmastonmuutoksesta, myöskin laivojen kapteenit jotka ovat tuolla merillä ja näkevät asioita, me emme pysty näkemään. Tämä varmaan on myös mielenkiintoinen asia, kun vielä me, meille voitte kertoa, joka meidän täytyy ottaa huomioon, että kun näitä muutoksia todetaan. Sanoitte, että 0,8 astetta on tämä muutos. Se ei kuulosta suurelta, mutta se on kaksi kertaa sitäkin dramaattisempi täällä mm, arktisilla alueilla. Ja juuri tulette kokouksesta, jossa tätä asiaa on käsitelty ja on se ilouutinen sieltä, että näiden neuvottelukerroksen EU mm, eh, siis sallitaan, koska siellä kansallisvaltiothan siellä ovat tähän asti olleet vain. Tulette juuri kokouksessa, jossa ehkäpä edustuskin on se, että Eurooppa voi puhua siellä yhdellä äänellä, eikä pelkästään ole edustettuna Tanskan kautta, kun se oli, ja mitä siellä oli, Ruotsi. Venäjä, USA, Kanada, mutta EU, sillä ei ollut ääntä ja paikkaa vielä tähän mennessä. Sehän on hyvä, että voisimme yhdessä arktisia alueita suojella. Gibrandi on teillä ensimmäisenä. Um, as... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Valiokunnan yhteys henkilön ominaisuudessa Minulla oli ilo ja kunnia lounastaa kollegamme Glensin kanssa ja me keskustelimme muun muassa siitä, että käyttääkö envivaliokunta viraston mahdollisuuksia riittävän hyvin hyväksi. Kuulimme, että osittain kyllä, mutta kyllä useammatkin voisivat olla yhteydessä virastoon. Joten toivoisin, että McLeod kertoisi meille ensinnäkin siitä, mitä virasto voi tehdä valiokunnalle, valiokunnan hyväksi ja myöskin jäsenten hyväksi. Toisaalta taas olen vakuuttunut siitä, että ilmasto-ongelmaan voidaan löytää ratkaisu vain teknologian kautta, uusien teknologioiden kehittämisen kautta ja että teknologia on kaikkialla käytettävissä. Ja nyt kysyisinkin, että onko teillä mitään tietoa siitä, millä tavalla teknologia voitaisiin kehittää nopeammin ja miten voisimme saada teknologiaa sitten maailmanlaajuisesti nopeammin käyttöön. Ja lopuksi kysyisin, että olen kuullut sanottavan, että tällä hetkellä Euroopan unioni on uusien teknologioiden saralla jäämässä jälkijunaan. Pitääkö tämä paikkansa? Eli jyräävätkö muut meidät, kuten yhdysvaltalaiset ja Kiina? Joten voisitteko vastata näihin kysymyksiin? Kiitoksia. Richard Seber. Kiitoksia, Richard Seber. Kiitoksia puheenjohtaja. Myös minäkin haluaisin kiittää McLeodia tästä mielenkiintoisesta alustuksesta. Haluaisin penätä lisätietoja tästä, kun meillä jäseninä olisi toivottavaa, että yhteydet teidän asiantuntijoihin ja meidän työmme välillä olisivat tiiviimmät. Ihan konkreettisesta käytännöllisestä muodosta olisi kyse, ettei pitäisi tietoja kysyä, vaan että kun on näitä esittelyitä ja varjoesittelyitä, niin automaattisesti olisi tietoa teidän puoleltanne niin, että tämä yhteistyö todellakin syvennettäisiin päivittäisessä politiikan teossa, kuten me kaikki, niin ei aina pysty eikä haluakaan tällaisten monimutkaisten kommunikaatiokanavien kautta tätä tietoa pyytää, joten tässä pyytäisin, että te pääjohtajana tarkistaisitte mitä mahdollisuuksia näihin yhteyksien pitämiseen olisi parannus mielessä ja erityisesti tämä tiedotustoiminta meille. Mitä konkreettisia ehdotuksia parannuksena tästä voisi olla teidän puoleltanne? Tyydyttävästi tämä ei mielestäni toimi tällä hetkellä. Tässä voisin pyytää teitä katsomaan, mitä voidaan tehdä. No, ilmastonmuutos. Kaikki tiedämme, että globaalinen maailman keskilämpötilan nousu on. Eli tämä kausaliteetti on olemassa vai onko? Tästä haluaisin kysyä, joten tätä taustaa vasten täytyy kysyä, että mitä johtopäätöksiä tästä voi tehdä. Olisi toivottavaa, että teidän virastonne näitä tutkimuspyrkimyksiä tutkisi, koska pitäisi olla täysin varma, kun näin suuria leikkauksia tehdään to- talouselämäämme, niin siitä tietysti voi seurata myös se, että sopeutuvissektori tulisi tärkeämmäksi koska näistä viimeisistä tiedoista tulee, että lämpimä, lämpimäksi tulee ja siihen täytyy sopeutua. Ja tämä on varmaa. Mutta tämä li, lievettämistoimet, niin mitkä ovat ne sitten, siinä vähän kysymysmerkkejä ja mikä oli se poliittinen äm, painopisteasetanta ja miten tämä voidaan tieteellisiin faktoihin liittää, miten tätä voitaisiin ottaa enemmän huomioon, koska mielestäni tässä olisi tarvetta tietoihin. No niin, kiitoksia. Danke, Edith Estrella. No sitten Edith Estrella, olkaa hyvä. Obrigada. Eu também começo por agradecer. Kiitos puheenjohtaja. Itsekin haluan esittää aluksi kiitokset eh, Arvo McLeodille hänen eh, myönteishenkisestä alustuspuheenvuorostaan ja varsinkin siitä kaikesta, mitä hän Kioton pöytäkirjaan liittyen totesi. Haluan itsekin suhtautua myönteisesti asioihin, varsinkin kun käymme keskustelua Kööpenhaminan konferenssista. Kunhan kuitenkin muistutti meitä siitä, että kun kaikki Euroopan unionin jäsenmaat nyt toteuttavat Kioton päämääriä, paitsi yksi jäsenmaa, niin haluaisin tietää, oliko kyse nyt 27 vai 15 jäsenmaasta, koska aikaisemmin todettiin, että ainoastaan neljä maata oli, päät- oli toteuttanut Kioton päämäärät vuonna 2006 ja kolme siinä vaiheessa oli varsin etäällä päämääristä tavoitteista ja että muut jäsenmaat olivat ponnistelemassa tavoitteisiin päästäkseen. No nyt näyttää siltä, että tilanne on varsin reippaasti parantunut ja haluaisinkin tietysti valaa uskoa siihen, että näin myöskin jatkossa tapahtuu, kun tarkastelemme tulevaisuutta. <clears throat> No nyt sitten varsinaiseen kysymykseen, joka liittyy uusiutuviin energiavaroihin Euroopan unionissa. Haluaisin tietää, onko teillä äh, tietoja tämänhetkisestä tilanteesta äh, minkälaisista luvuista on kyse. E, ja sitten myöskin kasvihuonepäästöistä nimenomaan kuljetussektorilla. E, miten suuri prosenttiluku on kysymyksessä ja onko tapahtunut e, parannusta aikaisempaan tilanteeseen ja suhteessa aikaisempaan tilanteeseen, koska kun puhuttiin 20 prosentin tavoitteesta. Niin siinä yhteydessä joku totesi, että kyse olisi itse asiassa tilanteesta, jossa kaikki liikenteestä aiheutuvat päästöt oikeastaan pitäisi kokonaan saada poistetuksi, joten tuski näin dramaattisesti pystytään tilannetta muuttumaan. Scusi, io non sono così soddisfatto della... En ole täysin tyytyväinen äskeiseen alustuspuheenvuoroon siksi, koska pääjohtaja ei selvittänyt meille sitä, minkälaisia vaikutuksia tällä tiukalla valinnalla on ollut Euroopan unioniin. Monet ihmiset ovat menettäneet työpaikkoja ja tilanne on ainoastaan pahentunut nyt kriisin aikoina. Varmastikin tiedätte, että sadat tuhannet ihmiset ovat tällä hetkellä lomautettuina vailla palkkaa nimenomaan siksi, että yritykset on asetettu selkä seinää vasta. Tämä ei koske pelkästään italialaisia yrityksiä, vaan myöskin muita yrityksiä. Olemme saaneet jatkuvasti etenkin PK-yrityksiltä kirjeitä ja, ja muuta yhteydenottoja siitä, miten ahdistavaksi ja rankaksi tilanne on käynyt ja itse asiassa vyö näyttää olevan kiristymässä jatkuvasti. Te puhuitte äsken, siis, äh, puhuitte äsken niistä tavoitteista, joihin ollaan pyrkimässä, mutta jos, näin tote, jos näitä toteutetaan, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että yritystoiminta lakkaa monissa maissa ja varmasti tämän tiedättekin. Osiltaan nämä luvut ovat tietysti myönteisiä Euroopan unionin kannalta, mutta toisaalta taas ne ovat hyvinkin raskauttavia, jos ajattelee yrityksiä ja niiden toimintaa. Sinänsä paperilla asiat näyttävät todella hienolta. Ja, ja, ja sitä paitsi, jos tuohon äskeisen äänestyksen palata, niin sehän sinänsä oli myönteinen – puhuttiin 30 miljardin euron määrärahoista, jotka asetettaisiin eri maiden käyttöön, ei kuitenkaan kehitysmaiden käyttöön, koska nehän olisivat siinä yhteydessä, siinä tilanteessa meidän kilpailijoitamme. Mutta oli niin tai näin itse joka tapauksessa äänesti noita varoja vastaan. Emme saa sitä myöskään hyväksyä, että Euroopan unionissa päästöjä vähennetään ja muualla niitä lisätään. Mitä järkeä siinä on? Ja, ja jos tätä kaikkea tarkastelee sellaisen henkilön näkökulmasta, joka on menettänyt näistä syystä työpaikkansa, ei tilanne kovinkaan myönteiseltä näytä. En tietenkään tarkoita sitä, ettenkö puoltaisi ympäristökysymysten esillä pitämistä ja tilanteen parantamista, mutta joka tapauksessa – jos 30 prosenttia Euroopan unionin työntekijöistä hädin tuskin <clears throat> pystyy <clears throat> pitämään elintasonsa yllä työttömyyden vuoksi. Ei, ei, ei, ei tätä voida hyväksyä. Luulenpa, että ne firmat, jotka nyt sulkevat, niin enemmänkin pankki- ja pörssispekulaatioiden vuoksi niin tekevät, eikä meidän ilmastosuojelupaketin, ilmastopaketin vuoksi, joka ei ole vielä olisi voimassa ja mitä olisi 2013 vasta tulla. Joten ne täytyy nimetä, jotka nyt ovat syyllisiä tähän suureen kriisiin. Tietysti toivomme, että 2013 se olisi jo ohi ja olisi uudet ajat. Ja Kööpenhaminassa tietysti muut Yhdysvallat, Japani, Kiina, Intia, heidän täytyy, niiden täytyy tulla mukaan. Sehän oli täysin yksi kriteeri EUlle, että mennään 30 prosenttiin, vaikka tieteilijät sanoisivat, että 40 prosenttia pitää saavuttaa, mutta tietysti realiteetit täytyy ottaa huomioon myös, mitä voimme kestää eh, eurooppalaisena teollisuuden toimipaikkana. No, en halua nyt ennakoida sitä, mitä te, Rob McLeod, nyt vastaatte, mutta sitten Asenis vielä ja sitten ehkä pitäisi olla vastaus. Thank you, Mr. President. And, uh... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa McGlade, mukava nähdä teidät taas täällä parlamentissa. Minä haluaisin kiittää teitä yhtäältä tästä alustuksesta, että myöskin tästä huomattavasta työstä, jota olette tehneet Alppeihin, Alppeihin liittyen. Katsoin tätä ihan nopeasti, mutta tästä näkee hyvin, minkälaisia vaikutteita tällä on Euroopan joistoille ja ylipäätään vesivarantoihin. Näin pääsemmekin myöskin mustan hiilen kysymykseen. Sitä tuotetaan, se syntyy tai sitä saadaan monista lähteistä ja Himalajastakin on keskusteltu ja näyttääkin siltä, että musta hiili aiheuttaa omalta osaltaan jäätiköiden sulamista. Ja tämä vaikuttaa muun muassa Jantse-jokeen, Huan jokiin ja moniin muihin suuriin jokiin – Um, for a series of reasons, the black carbon is not... Mutta valitettavasti musta hiili ei ole tässä Kööpenhaminan mahdollisesti tulevassa sopimuksessa mukana, joten nyt kysyisin, että onko se tärkeä tekijä Alppien jäätiköiden sulamisprosessissa, onko siihen liittyen tietoa olemassa? Ja tuleeko viraston tekemään mitään ehdotuksia tähän liittyen? Kiitoksia. Get... Kiitoksia. Ehkäpä nyt ensimmäiset vastaukset. Well, thank you very much. And, um, I'll try... Kiitoksia. Yritän vastata kuhunkin kysymykseen niin tarkasti kuin voin, mutta yleisiä huomioita haluaisin myös ottaa esille. Miten voimme tehdä itsestämme ikään kuin relevantimpia, että olisi suorempaa kommunikointia kanssamme, kuten lounaalla nyt kes- keskusteltiin ilman, että turvaportteja nyt halutaan aukaista, niin olemme aina käytössänne erityiskysymysten suhteen, ja kuten aiemmin mainitsin, niin kaikissa kokouksissanne, valiokunnan kokouksissa olemme paikalla, joten pitäkää meitä resurssina, jota voi käyttää. Tietysti on sisältötyötäkin. Esittelyn tukeminen esimerkiksi sihteeristön kautta on tapa se tehdä ja se, mitä nyt organisoitaisiin työ, niin tietysti se on se tapa. Tietysti usein voidaan osoittaa paikka, josta tätä tietoa kerätään tai missä muut sitä tekevät. Joten me emme välttämättä aina työtä tee, niin voimme usein äh, nimetä muita, jotka sitä tekevät. Joten yritetään nyt tällä kertaa avoimien ovien asenteella enemmänkin kuin mieluummin, että pelkästään, pelkästään esittelijöiden kanssa työtä. Olisin iloinen, jos tulee liikaa, koska silloin ainakin olisi meillä se tunne, että teemme hyvin aktiivista työtä teidän kanssa. Sitten tekniikka ehkä. Muutamat teistä tätä käsittelette. Hyvin mielenkiintoinen kokous oli Yhdysvaltain kanssa tästä tutkimuksesta. Teknologia tietysti tuli siihen myös mukaan ja oli hyvin selvää, että tasapaino, mikä on Yhdysvaltojen meidän värillä tulee eh, eh, siitä erosta, miten paljon tutkimusta tuottekehittelyä menee siviiliasioihin ja armeijatutkimukseen. Nämä ovat melkein peilikuvat. Onko se hyvä vai huono Euroopalle, mutta lopussa kuitenkin tekniikan rooli siinä on ikään kuin yhdistetyt pyrkimykset. Tämä täytyy sitten ottaa huomioon, kun sanon, että Euroopassa on paljon globalisoituneita yrityksiä, jotka hyvin tekevät työtä. Ja nyt muutamia kommentteja herra Rossin hyvin intohimoiseen panokseen. Sitä ihan arvostan, mutta kun ollaan vuoropuhelussa GN, Siemensin, Philipsin ja monien muiden kanssa, teidän alueeltanne myös monien kanssa – niin siitä tulee selville, että tässä tällaista muutosta käydään läpi. Sepä siinä mielessä, että yritetään ratkaista omat ongelmamme, joka on vanhentuva infrastruktuuri, joka ei aina sovi tarkoituksensa, oliko se sitten ilmastonmuutoksesta tai ihan siitä rasitteesta, mitä haluan tehdä, viestintä, energia, monia asioita, joita infrastruktuuriin halutaan, oliko se sitten uusiutuvia energialähteitä tai mitä tahansa. Tarvitaan muutosta kautta Euroopan perusinfrastruktuurissa ja tekniikassa. Ja tietysti on viive sen välillä, että saadaan tämä tekniikka liikkeelle käyttöön, varmistetaan, että säännöt ja oikeudelliset puitteet sen, sitä helpottavat ja mahdollistavat, ja sitten, että sen kautta voitaisiin luoda työpaikkoja, vihreitä työpaikkoja, jos sitä niin halutaan nimittää. Minulla ei tietenkään ole ratkaisua siihen, että ihmisiä joutuu kadulle, mutta se ei ole minun tehtävä eikä viraston tehtävä, mutta se, missä meillä on osamme, on se, että sanomme, että se, minkä menettää, jos otetaan taka-askeleita siitä, että olisi hyvä ympäristölainsäädäntö. Ja tämän on hyvin selvästi, jos NEC-direktiivi kansallisista katoista, enimmäismääräistä ilmanlaadussa, niin säästetty tai vältetyt kuulut terveystoimelle on 46 miljardia euroa, joten ei tätä voi väheksyä. Tämä on osa meidän ja teidän äh, vaikutusarviointia, josta tulee yhä uudelleen esille, että jos on täystyöllisyys osa, osa-aikatyössä tai mitä tahansa, niin yksi asia, jota täytyy tehdä, on varmistaa sen, että ympäristötila ei huonone. Ja sitä kautta, ettei tulisi todennäköisesti, että tulee kaksikin katastrofia. Ja tässä voimme teidän päätöksentekoanne tukea ottamalla esille nämä asiat, joissa ympäristöhuolet eivät estä kehitystä esimerkiksi ilmastonmuutoksessa. Panemme myös merkille, että monet yhteiset tällaista itseään kannattavaa työllisyyttä ovat saamassa aikaan. Ja mielestäni omavaraista työllisyyttä. Ja siinä järjestelmässä on paljon enemmän potentiaalia meille varmistaa pitkällä aikavälillä työllisyys, mutta se täytyy yhdistää näihin investointeihin, uusiin infrastruktuureihin, uusiin tapoihin itse asiassa käsitellä ilmastonmuutosta ja siihen sopeutumista. Ja sitten jos voisin käsitellä sitä, että miten käsitellä näitä kausaalisuhteita, että onko vielä ilmastonmuutoksen kieltäjiä tiedemisten keskuudessa. Tässä täytyy siis sanoa, että kyllä voi olla erityiskysymyksissä näin. Ja aina olen avoin tieteellisen keskusteluun, jos tietystä asioista on epävarmuustekijöitä, mutta kausaalisuhde on kumoamaton. Teollisu- teollisen ajan ja ihmisten vaikutus on ollut se, että se on ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta lisännyt. Joten olen melko varma, että voisin löytää ihmisiä, jotka ajattelevat, että maa on tasainen eikä pyöreä, mutta joka paikasta Euroopasta tulee tietoja, että ilmastonmuutoksella on jo vaikutuksensa. No sitten vastatoimet ja muusta hiljaa nämä, kannattaako ne tuoda keskusteluun? Itse asiassa paljon läheistä yhteistyötä tehdään useiden tutkijoiden kanssa, laaja kirjon tutkijoiden kanssa, jotka olemme ihan kansainvälisiä sinne, me katso pelkästään eurooppalaisiin kollegoihin tässä, ja sanoisin teille, että tässä kaasukorissa ne, jotka koskevat ilman laatuasiaa, pienhiukkaset, mustahiili ja niin edelleen. ovat jo mukana tätä ilmastonmuutoskeskustelua, mutta niiden vaikutukset ovat minimaaliset verrattuna tunnettuihin kasvihuonekaasuihin. Ne ovat hyvin voimakkaita, voimakkaista lämmittäviä kaasuvia ilmakehässä mitään ilman saastuttajat, ne vahvistavat, mutta pienessä määrin. Mutta kun niitä tulee suuria määriä, kuten mustahiili joillakin alueilla, tärkeää on sitten tämä heijastuspinta, niin silloin niillä on kaksoisvaikutus, ne vaikuttavat pintojen lämpimiseen sekä Pohjoisella jäämerellä, kun jääpeitettä katoaa ja Himalajalla on sama tilanne. Mutta minun täytyy sanoa, että paljon siitä, mitä Himalajalla tapahtuu, niin sillä on, siinä on kyse sen kanssa, että miten paljon ilmakehässä on hiilidioksidia. Nyt on paljon näyttöä siitä, että se mitä Himalajalla tapahtuu, itse asiassa riittyy suoraan siihen, mitä Amazonin jokialueella tapahtuu. Ja nämä planeetan kattavat yhteydet, jotka tulevat esille, jossa tutkimus osoittaa meille, että tällaista näyttöä olisimme toivoneet, että tulisi esille, ja tähän täytyy keskittyä näihin laajoihin koplauksiin kautta planeetan. Amazonin kuivuminen aiheuttaa sitten taas näitä muita asioita. Siitä on nyt paljon näyttöä Himalajalla esimerkiksi ja Tibetin ylängöllä. Sitten kiotosta tarkemmin, jos äh, Estrellan pointtiin voisin palata, olette oikeassa. EU27, siinä optimistisena positiivinen tulokset ovat tulossa, mutta Kioto välineet otettiin käyttöön ja maat niitä käyttävät. Meillä on sopimus sen vuoksi Kioton tavoitteet CDM, kuten esimerkiksi muiden välinen ansiosta ne saavutetaan, mutta kentällä ja kun katson laitoksia, niin vaiheittain nähdään se, että parempaa tehokkuutta on tulos energiasektorilla, mutta monilla laitoksilla myös itsessään katsotaan tätä Carbon Disclosure-projektia, niin sielläkin nähdään tätä tapahtuvan. Ja suuri ero on nyt kehittymässä näin johtavien sektoreiden välillä teollisuudessa ja niiden välillä, jotka vähemmän nopeasti ottavat käyttöön uutta tekniikkaa ja siirtyvät tähän suuntaan, mutta nämä johtavat teollisuuden osoittavat jotkut niistä, että ne pelkästään tieton tavoitteita, vai voivat mennä niiden ylikin monien laitosten kohdalla koskien energiatehokkuutta ja koskien päästöjä sen vuoksi myös. Joten olen optimistinen, koska voin nähdä kentällä olevat datat monissa maissa, mutta voin nähdä, että kollektiivisesti taakanjaossa meillä on paketti, jota kannattaa tukea ja mainostaa, mutta aina on tilaa parantamisen varaa myös. I think I've mentioned Mielestäni olen maininnut, ainakin yrittänyt vastata kaikkiin kysymyksiin. Mutta jos jotain unohdin, niin kysykää uudestaan. No niin, viimeinen kysymys oli vielä teknologiasta vauhdittaminen. Palaisin tähän keskusteluun. Jos minulta kysyttäisiin nyt, että mihin Euroopan investointi erityisesti vähähiilisen tekniikkaan olisi globaalissa rankingissa, niin täytyisi sanoa, että se ei ole huipulla valtavia innovointia tulee monista paikoista, Japani, Etelä-Korea jopa, asioita tapahtuu kaikkialla maailmassa. Mutta mitä Euroopassa on tapahtumassa? Ei, sitä ei tapahdu missään muualla. Eikä sitä lainsäädäntö ole siinä liikkeelle voimana, vaan on se, että monet yritykset menevät yhteen luodakseen N, äm, tällaisia loppukäyttäjäratkaisuja, niin kuin alusta loppuun ratkaisuja, mitä tekniikkaa laitetaan rakennuksiin, liikenne, kadut, rakennukset, kaikki otetaan huomioon. Ja ihan aidossa mielessä toim- teollisuus on tässä integroidussa ajattelutapassa paljon edellä. Ja ironisessa mielessä niin tässä meillä ei ole lainsäädäntöä tukemassa näitä asioita, koska emme ole tarpeeksi tehneet siinä, että olisimme integroineet liikennettä, liikennesektorin, aluekehityksen ja muut osa-alueet tähän mukaan. Joten tässä ehkä pitäisi, tähän pitäisi käyttää enemmän aikaa kerätä tietoa siitä, että mitkä, mitä tämä integroisi voi tuoda tuloksia, vesitehokkuus, energiatehokkuus ja sitten ihan loppuviimeksi sosiaalitaloudelliset edut työllisyyden mielessä. Merci. Euh, kiitos. Nyt annan seuraavan puheenvuoron kanssa Lytellä. Olkaa hyvä. Thank you for coming again. Paljon kiitoksia ja tervetuloa uudemman kerran niin minunhan ei tarvitse olla yhtä optimistinen näiden lukujen suhteen kuin teidän. Mutta yksi kysymys. Jos ymmärsin oikein, niin te sanoitte, että vain yksi maa ei ole saavuttanut Kioton tavoitteita. Ymmärsinkö tämän väärin, sillä jos katson näitä päästötietoja, niin viime vuodelta Itävalta 24 prosenttia, Suomen 10 prosenttia, niin pois, vai Luxemburg 26 prosenttia, Portugali 9 prosenttia, Espanja 36 prosenttia tavoitteista jäljellä viime vuonna. Joten onko olemassa mitään mahdollisuuksia, että kyseiset maat pääsisivät ajallaan näihin tavoitteisiin ja mitä, millä voi sitten ikään kuin piiskata näitä maita parantamaan toimintaansa? Eli miten nämä maat voisivat päästä näihin kieltotavoitteisiin, sillä jos ei, niin silloin meidän neuvotteluasemamme niin Kööpenhaminassa eivät varmaankaan ole hirveän hyvät. Ja sitten EU-päästöjen kokonaisleikkauksiin. Jos katsotaan vuoden 90 lukuja Saksan osalta, niin Saksan leikkaus on suurempi kuin koko EUn. No osittain se voidaan selittää selittää sillä, että Saksan uusiutuvien energialähteiden käyttö on keskeinen merkitys ja sitten teollinen muutos entisessä itäisessä Saksassa, sitä ei saa unohtaa, joten herääpä kysymys, että kuinka pitkälle olemme päässeet tällä nykyisellä toiminnalla. Eli kun katsotaan itä, entisen itäisen Saksan muutosta ja sitten ylipäätään, ylipäätään tätä ilmastonmuutosta nykyisellään. Miten me pääsemme tähän lopulliseen tulokseen? Mehän tiedämme, että vuonna 1990 tilanne oli toisenlainen. Eli minä uskon, että meidän täytyy tehdä huomattavan paljon enemmän, jotta pääsemme tähän tavoitteeseen. Ja tämä tie voi olla aika kivinen meille. Ja, ja sitten maahan tuodut tuotteet, 10,5 prosenttia päästöistä on EUlle, mutta jos otetaan tuodut tuonti ja vienti huomioon, niin tilanne on aivan toisenlainen, joten miten tämä asia vaikuttaa tilanteeseen? Ja sitten kun katsotaan ne alat, jotka eivät kuulu kieton sopimukseen ja joiden merkitys kasvaa entisestään, pyydän anteeksi, että olen tässä hankala asiakas, mutta kyllä minun mielestäni nämä ovat tärkeitä tietoja, jotka meidän pitäisi olla käytettävissä. Ja, Kiitos Kaane. Sitten Valkso. A heti ülésünkön közvetlenül is foglalkozunk a... Kiitos puheen. Tällä viikolla. Megbeszélés. Tällä viikolla ja Kööpenhaminan <clears throat> kysymykset ovat tapetilla. Huomenna komissaari Dimas tulee vieraksemme. Ja <clears throat> niin kuin ilmeistä on, aihe on kaikkien sydäntä lähellä, niin kuin juuri tässä itsekin totee sitten Itse henkilökohtaisesti uskon voivani todeta, että luvut puhuvat puolestaan. Vuodesta 90 päästöitä, päästöjä pystytty vähentämään yli 10 prosentin luokalla. 15 tonnin vähennykset per henki on esitetty tässä ikään kuin vertailulukuna. Sen lisäksi pääjohtaja totesi, että Kioton tavoitteisiin on varsin pitkälti päästy pois lukien yksi jäsenmaa. Äsken sanottiin, että päästöjen vähennys on tällä hetkellä noin 10,5 prosentin luokkaa. Se ei vielä ole riittävä, mutta joka tapauksessa se on Euroopan unionia ajatellen kuitenkin <clears throat> hyvä luku, joskin unioni tietysti edustaa osaa maailmasta – Tietenkin muutkin tekijät ovat vastuussa tilanteesta. Yhdysvallat, jos oikein olen ymmärtänyt, on kuitenkin tehnyt esityksen, jonka mukaisesti myöskin yhdysvaltalaiset ja USAn kansalaiset pitäisi nyt saada tähän yhteiseen hankkeeseen mukaan. Ne joka tapauksessa äh, loppujen lopuksi edustamme täällä Euroopan unionin kansalaisia ja siksi mielestäni Euroopan parlamentin pitäisi pitää näitä tavoitteita jatkuvasti esillä. 20 prosentin tavoite on onneksi varsin kunnianhimoinen. Toivon, että siihen päästään. Mutta mielestäni lopullinen vastaus ei kuitenkaan ole löydettävissä 30 prosentin tavoitteesta, niin kuin täällä selvitettiin pikemminkin meidän olisi tarkasteltava niitä tuloksia, jotka on nyt jo saavutettu, ja siltä pohjalta tuotava esiin Kööpenhaminassa omat tavoitteemme. Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin valtuuskunnan läsnäolo Kööpenhaminassa on tietysti varsin tärkeä, mutta meidän on käytettävä myöskin vahvoja puheenvuoroja ja, ja oltava entistä päättäväisempiä. Si beaucoup, monsieur. Kiitos ja sitten herra Hylbarnio, puheenjohtaja, arvon pääjohtaja. Varsin mieluusti kuuntelen teitä äh, täällä, varsinkin kun itse olen uusi, uusi edustaja äh, Ranskan koillisissa osissa äh, olemme äh, näitä asioita myöskin äh, työstäneet ja, ja, ja siellä aikaisemmin mielipide oli pikemminkin ilmastonmuutoksen vastainen, mutta nyt tilanne on muuttunut ja, ja mitä ilmeisemmin myöskin ympäristökeskuksen työ on ollut osaltaan vaikuttamassa tähän. Nyt sitten varsinaisiin kysymyksiin. Äsken puhuttiin kahden prosentin, kahden asteen ilmasto lämpenemisestä ja, ja siitä, että myöskin ministerikokouksessa tätä asiaa on pidetty esillä. Euroopan unionin olisi siis pyrittävä tähän kahden prosentin tavoitteeseen, joskin tällä hetkellä tilanne on 0,8 prosenttia, niin kuin äsken todettiin. Koska me saamme tarkempia tietoja ja vinkkejä siitä, miten tuohon mainittuun 8, 2 prosentin tavoitteeseen päästään, jos kerran nyt lähtökohtainen 0,8, minkälaista tieteellistä tosiasiaa teillä on esitettävänä, jotta tämä voitaisiin toteuttaa? Ministerineuvossa puhuttiin he, tehokkaasta hallinnoinnista ja siitä, että olisi asetettava uusi foorumi, jossa olisi mukana myöskin YK edustajia ja, ja edustajia teiltä. Tämä olisi uuden tyyppistä hallinnointia, hallinnointimallia ja, ja sen kautta olisi mahdollista käyttää hyväksi myöskin kaikki saatavissa oleva tieteellinen tieto ja, ja asiantuntemus alalta. Sitten kolmas äh, asia, eli julkinen rahoitus. Tämäkin on asia, johon ministerineuvoston viime aikoina on puuttunut ja aivan viime päivinäkin asia otettiin esille. Tätä äh, kannattaa tarkastella nimenomaan suhteessa tämänhetkisen tilanteeseen, niin kuin jotkut täällä totesivatkin. Jollainen jo, jo alustuspuheenvuorossa itse otti tämän asian esille. Kansainvälinen julkinen rahoitus tuski riittää, jotta tasapainoisen kehityskulkuun päästään kiinni Viime viikon Brysselin huippukokouksessahan asia käsiteltiin. Nyt haluaisin tietää, mitä te ajattelette rahoituskysymyksestä, siis julkinen kontra yksityinen rahoitus. Juu. Katlin Van Brent, seuraava puhuja. voorzitter en ook eh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja ja myöskin kiitokset tästä valaisevasta alustuksesta ja se oli hyvin optimistinen ja on tärkeää myöskin osoittaa tietynlaista optimisti, optimismia näin Kööpenhaminan kokouksen kynnyksellä. Haluaisin nyt kuulla vahvistuksen teiltä, että ymmärsin oikein. Tehän sanoitte, että 15 jäsenvaltiota yhtä lukuun ottamatta ovat saavuttaneet kioton, kioton tavoitteet riippumatta siitä, mikä on tämänhetkinen taloudellinen tilanne tilanne on taloudellisesti kuitenkin paranemassa ja vaikka näin ei olisi, niin silti voimme saavuttaa nämä tavoitteet. Toivottavasti ymmärsin teidät oikein, koska se on tärkeä asia, sillä se tarkoittaisi sitä, että me voisimme yhdistää taloudellisen etenemisen ja kehityksen, myöskin ilmastollisen paran, ilmaston tilanteen kehittymisen kanssa. Ja sitten toinen asia, joka liittyy suuriin haasteisiin. En ole välttämättä niin pessimistinen kuin te. Ehkä se on epätavallista, mutta sanoisin, että suurten teollisuusalojen su- a- saralla kuitenkin ollaan valmiita tekemään teknologista uudistustyötä Välttämättä ei liikennesektorilla näin ole. Tehän itse viittasitte tähän, tehän olitte viisi vuotta, tai olin itse viisi vuotta liikenneministerin ominaisuudessa kokemassa näitä ongelmia. Me tiedämme, että henkilöliikennettä, lähiliikennettä, henkilöautoja kehittämällä tilannetta voidaan saada parannettua, mutta kun katsotaan raskasta kalustoa, niin tilanne on erittäin huono ja nyt kysyisinkin, ehkä tämä kuulostaa hassulta, mutta ehkäpä teillä on ajatuksia, miten EU-tasolla voidaan tämä alaspäin suuntautuva kierre katkaista. Sitten uusiutuvat energialähteet. Siihen liittyen kysyisin, että minusta tuntuu, että eri jäsenvaltioissa eroavaisuudet ovat erittäin suuria, erityisesti 15 EU-ssa. Ja tässä ei ole olemassa suuria linkkejä näihin omiin energiavaroihin, vaan kyse on siitä, että esimerkiksi Belgia ei kykene toimimaan riittävän tehokkaasti, mutta kun katsotaan Saksan puolelle, eihän Saksakaan ole kaikista aurinkoisimaa, mutta kuitenkin siellä käytetään äh, uusia teknologioita tehokkaammin hyväksi. Onkohan virastolla tähän liittyen hyviä tietoja käytettävissä tai dataa, rakaa dataa, joka osoittaisi, että mistä nämä eroavaisuudet johtuvat? Koska silloin me voisimme osoittaa tietyille jäsenvaltioille tai saada ne vakuuttuneiksi siitä, että niiden tulisi panostaa enenevässä määrin – juuri uusiutuviin energialähteisiin, koska muutokset tapahtuvat pääasiallisesti juuri valtion ylimmän tason päätösten pohjalta. Kiitoksia. Ja sitten vielä viimeinen kysymys ennen kuin annan puheenvuoron teille, herra Michel Tremopoulos. Uh, I'll speak in Greek language. Kiitos. Puhun kreikaksi. Tänään Barcelonassa puhuttiin sitovasta julkilausumasta ja ylipäätään siitä, että pyrimme sitoutumaan COP15 tavoitteisiin. Aikaisemmin puhuttiin kuitenkin sopimuksesta, sen jälkeen puite sopimuksesta ja nyt puhutaan jo poliittisesti sitovasta julkilausumasta. Mitä, mitä te ajattelette tästä? Miten näette kehityskulun? Entä se, että Euroopan komissio ei edistä kunnianhimoisempia tavoitteita? Te puhuitte siitä, että meidän on pyrittävä 20, 40 <clears throat> prosentin vähennyksiin vuoteen 2020 mennessä ja 2050 mennessä jopa 80 prosentin vähennyksiin. Miten te näette tämän asian? Meidän Madame Kiitos tästä kysymyksestä ja johtajalle puheenvuoro. Olkaa hyvä. Je vais vous demander de répondre à cette première série de questions, s'il vous plaît. Euh, Thank you very much. I just uh, wanted to clarify. Paljon kiitoksia. Yksi asia ensi viikolla julkaistavasta raportista. Minulla nyt ei ole mitään tässä edessäni, mutta näin vastaan Kaalin esittävän kysymykseen. On tietenkin selvää, että me joudumme tekemään paljon enemmän kuin tähän mennessä, mutta missään nimessä kyse ei ole siitä, että tässä ei ole otettu huomioon kulutuslukuja ja tuontia. Olette aivan oikeassa. Eli me teemme sen, mikä vähintään pitää tehdä, jotta hiilidioksidipäästölukuja voitaisiin vähentää. Tietenkin voidaan olla pessimistisiä, mutta erityisesti jos puutumme teollisuuden toimintaan, niin silloin voimme huomattavassa määrin vähentää päästöjä. Tämänhetkinen politiikkaa kokonaisuus on hyvin arka kokonaisuus. Tietenkin voimme parantaa ö, kansalaisten tasolla, mutta tätä rebound-efektiä emme ole vielä tutkineet riittävän paljon, sillä jos katsotaan eri tekijöitä, niin me emme ole pystyneet ratkaisemaan sitä, että millä tavalla säästöjä on voitu investoida järkevällä tavalla uusiin kehitystoimenpiteisiin. Me uskomme, että jos tämä ymmärretäisiin, niin silloin oltaisiin valmiita investoimaan vielä enemmän tämän tyyppiseen toimintaan, mutta ehkäpä tätäkin voitaisiin täällä parlamentissa käsitellä. Eli kyllä meillä on olemassa jonkinlaisia virikkeitä, joita voitaisiin huomioida. Ja sitten kun katsotaan Euroopan unionin tilannetta, me tiedämme, että kaikki eivät ole saavuttaneet Kioton tavoitteita, mutta kun katsotaan Euroopan unionia 15 jäsenvaltioiden aikana, niin minä puhuin siis 15 jäsenvaltion unionista, ja niistä 15 vain yksi ei saavuta tätä tavoitetta. Ei se ole mahdotonta, sillä me olemme nähneet, miten näitä eri välineitä voidaan käyttää, ja me tiedämme, että tässä huomioidaan myöskin ETS, mutta sitä ei ole spesifioitu sen kummemmin jäsenvaltiotasolla. Tiedän, tiedän, mikä, mistä kenkä puristaa, mutta me voimme työskennellä vain oman tietomme tai niiden tietojen pohjalta, jotka ovat käytettävissämme ja me olemme menossa oikeaan suuntaan ja tiedän, että me olemme keskustelleet tästä jo pitkään ja tilanne nyt on vain tämä. Eli menkää Kööpenhaminaan vakuuttuneena siitä, että on tärkeää, että erityisesti Euroopan unioni pitää kiinni sitoumuksistaan, mutta tuonti ja vienti, niitä ei huomioitu. Se, mitä sanottiin kollega Rossin suunnalta hiilivuodosta, Retoriikasta huolimatta ei ole nähtävissä, että teollisuus olisi karkaamassa unionin alueelta. Ja kun ollaan yhteydessä unionin teollisuuden edustajiin, jotka pitävät itseään maailman johtotähtinä, niin tuskin ovat lähteneet heikentämään omaa, omia velvoitteitaan tai lähtisivät leikkaamaan omia velvoitteitaan, kun siirtyvät Euroopan tai jos siirtyisivät Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Eli tämäkin täytyy ottaa huomioon puhuttaessa hiilivuodosta. Ja sitten mitä tulee kutsuun Ranskaan, niin mielelläni tulisin sinne keskustelemaan kysymyksistä maittavan illallisen yhteydessä, mikä ettei. Ah <laughs> vraiment, vraiment. I should come at the right time. Niin, ajoitus on kaiken ajan O. No, mutta asiaan niin tämä kahden asteen tavoite. Ja te otette tärkeän asian esille. Kyse on globaalista tavoitteesta. Se on meidän tärkeimmästä yrityksestä eli 450 milliä per miljoona, mutta se on vain 50 prosenttia tästä kokonaiskeskiarvosta. Minä tiedän, että monet haluaisivat jotain muuta käyttöönsä, mutta tämä nyt on tämänhetkinen tilanne, ja kun viittasin tähän yhden asteen tilanteeseen, niin se tarkoittaa sitä, että nyt tässä on olemassa tämä yhden asteen ero, eli yhtäältä poliitikot ja muut, jotka puhuvat äh, kahdesta, kahdesta asteesta, ja nyt olemme tässä yhden asteen tilanteessa, eli tässä on enää yhden asteen ero, ja Euroopan unionikin on lähellä ylittämässä tätä rajaa. Ja jos haluamme pitää kiinni tästä kahden asteen rajasta, niin silloin joudumme tekemään kyllä hartiavoimin töitä ja yksin se ei hoidu, niin kuin itse sanoitte. Eli 10,5 astetta maailmanlaajuisesti katsottuna, joten meidän täytyy tehdä vielä tiiviimpää yhteistyötä kansainvälisten kollegoittemme kanssa. Mitä rahoituspuoleen tulee, niin eihän virasto siitä vastaa, mutta on tietenkin selvää, että meitä kiinnostaa nähdä, millä tavalla kansainvälinen rahoitusjärjestelmä toimii tällä saralla on mahdollisuuksia optimoida ja käyttää rahoitusvälineitä tehokkaammin hyväksi. Ja me tiedämme, että jos ei toimita, niin silloin kustannukset kasvavat entisestään. Eli jos nyt toimitaan, niin silloin meidän ei jatkossa tarvitse maksaa niin paljon. Ihmishenkiä ei menetä, menetetä niin paljon, eikä myöskään tarvitse pumpata niin paljon rahaa kansantalouksiin. Se, että Euroopan unionilla olisi lyhyellä aikavälillä suurekin rahoitusmääriä käytettävissä, niin se olisi mielestäni ihan hyvä asia. Ja tietenkin julkisen sektorinkin täytyy osallistua tähän toimintaan, koska sitä kautta voidaan saada myöskin yksityinen sektori mukaan. Niin kuin sanoin, me tarvitsemme uudenlaisia kumppanuuksia yksityisen sektorin kanssa. Heidän pitäisi olla tietoisia siitä, että tässä tehdään yhteisen hyvän eteen töitä. Mitä tulee uusiutuviin energialähteisiin, niin paljon on tehty, paljon dataa on käytettävissä politiikkoihin liittyen, uusiutuviin energialähteisiin liittyen ja siihen, miten nämä ovat toimineet Euroopan unionin laajuisesti. Yritetään katsoa biomassaa, tuulivoimaa ja myöskin merivoimaa, vesivoimaa, joten tämä dynamiikkaa yritetään nyt säilyttää ja meidän täytyy analysoida, että miksi eri maissa toimitaan eri tavalla. Kyse tuskin on vain tukiaisista, vaan kyse on siitä, mikä on se kohde, mihin tätä energiaa tarvitaan ja käytetään. Ja tulivoimaan liittyvä alkuvuodesta julkaistu raporttimme kertoo, että Euroopan unionissa meillä olisi mahdollisuus tarjota kahdeksan kertaa niin paljon energiaa kuin mitä Euroopassa tarvitaan energiana tai sähkönä. Ja kun katsotaan ympäristölliset rajoitteet, habitatmääräykset ja niin poispäin, niin silti voisimme tuottaa kaksi kertaa enemmän kuin tarvitaan. No miksi ei toimita? No, yleinen mielipide on se, joka estää tässä projektin etenemistä, joten tietyissä maissa meidän on tehtävä hartiavoimin töitä. Potentiaali on olemassa ja meidän tulisi Euroopan laajuisesti pohdittava tätä eri politiikkojen ja energiamuotojen käyttöä. Jos meillä olisi yhtenäinen linjaus Euroopan unionissa, niin silloin voitaisiin päästä hyvin tuloksiin, eli niin silloin voitaisiin löytää tasapainoinen ratkaisumalli, vaikka kansalliset eroavaisuudet ovatkin havaittavissa. Ja me tiedämme, että me joudumme käsittelemään myöskin teknisluontoisia kysymyksiä, eli millä tavalla esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska saataisiin linkitettyä samaan, samaan verkkoon ja sillä tavalla voitaisiin vielä tehokkaammin käyttää uusiutuvia energialähteitä hyväksi. Yhdysvalloissa on tällä hetkellä olemassa lähes 300 määräystä, jotka jollakin tavalla estäisivät tämän tapaisten uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mutta silti näitä lähteitä vaan kuitenkin käytetään. Ja mitä tulee näihin sitoumuksiin, niin voin sanoa, että en tiedä mikä on tällä hetkellä Barcelonassa tilanne, joten en voi oikein kommentoida tätä kysymystä, mutta ehkäpä tämän kokouksen päätyttyä ehkäpä huomenna voisin palata aiheeseen. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraava kysymys, herra Bassekut. And thank you, uh, Madam McLeod, for, for the... Uh... Kiitoksia, herra McLeod, tästä hyvästä alustuksesta, mitä EA tekee. Aiemmassa työmässä nyt raporttia olen käyttänyt paljon on hyvää työtä, joten siinä mielessä olen hyvinkin sen puolesta, että katsotaan työsuunnitelmana vuodelle 2010 ja katsotaan, että miten voidaan parantaa yhteyksiä sen välillä, mitä te teette, mitä Kööpenhaminassa tehdään, mitä me vaadimme, mit, mitä politiikkatavoitteita on meidän esityslistallamme etusijalla. Ja yksi asia tietysti on se, että jos puhutaan paljon tavoitteista ja paljon on toimeenpantu energiapolitiikkaa siltä osalta, niin tärkeä asia on, tämä suuri asia on toimeenpano ja 2020, jälkeinen toimeenpano, koska ensi vuonna kesäkuussa 27 jäsenmaata se on se ongelma, toimeenpanosuunnitelmat tekevät ja katsovat vain, että mitä 2020 tavoitteet saavutetaan ja kaikki tiedämme, että ei se riitä. Tämä on vain ensimmäinen askel kohti todellista vihreätä uusiutuviin perustuvaa energiaa, joten tässä mielessä teidän työn olisi hyvin hyödyllistä, jos teillä voisi olla syvällisempi analyysi siitä, että minkälaisia poliittisia esteitä, minkälaisia on ja mitä investointia tarvitaan, jotta todellakin päästään pitemmällä aikavälillä toteuttamaan eh, uusiutuvia tavoitteita, erityisesti 100 prosentin sähkön tuotantoon uusiutuvuudelle. Miten investointia siinä mielessä nyt tarvitaan, että voidaan estää se, että keskitymme vain 2020 tavoitteeseen, koska minun ymmärtääkseni se oikea vaara siinä on, että ei katsota pidemmälle kuin nämä tavoitteet 2020. Sitten lisää konkreettinen kysymys on tietysti se lisäasia, että mikä on tietysti meille parlamentille tärkeää ensi vuonna on, on biopolttoaineet ja biomassa mm. myöskin, että puhutaan paljon tästä maankäytön muutoksesta <coughs> epäsuorasti. Mutta ei on tietysti kovasti arvosta, mutta mikä on että miten tämä epäsuora maankäyttö, miten, se, miten sitä voidaan estää Euroopan ulkopuolella. Mitä EA tekee ensi vuoden osalta, jotta voidaan Merci, euh, monsieur Écoute, monsieur Theodoros. Herra Skilakis, Skilakakis seuraavaksi. Thank you, Madam Chairman. Uh, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset kollega McLeod tästä esityksestä. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy siihen, että me tiedämme jo nyt, että teimmepä mitä tahansa tämän, tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, niin seuraavien kahden, kolmen, 40 vuoden aikana meidän täytyy vain sopeutua ilmastonmuutokseen. Me olemme siis pattitilanteessa. Olen nähnyt tämän erinomaisen kertomuksen alueellinen ilmastonmuutos ja sopeutuminen alpeihin liittyen. Voitaisiinko vuonna 2010 katsoa tilannetta eteläisessä Euroopassa ja tarkastella erityisesti metsäpaloja. Tehän tiedätte, että me olemme hyväksyneet päätöslauselman 640 puoltavalla äänellä ja me haluamme todellakin tietää, mitä tapahtuu alueella. Me tiedämme, että siellä tapahtuu ja nyt on oletettu, että tilanne pahenee entisestään tulevien vuosien aikana 340 vuotta eteenpäin näin tulee käymään? Siinä ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy siihen, että te viittasitte useampaan otteeseen kuljetukseen, liikenteeseen. Sikäli kun minä olen ymmärtänyt oikein, niin liikennepuolella meillä on olemassa suuri ongelma, mutta eri alojen suhteen on käytettävissä erilaisia politiikkoja myöskin neuvostossa, sillä neuvosto on hyväksymässä merenkulkuun liittyen 20 prosentin vähennyksen, 10 prosentin vähennyksen taas ilmailualalla ja sitten kiskokuljetuspuolella tai kiskoliikenteen puolella joka epäsuorasti on muutenkin hankalassa asemassa, koska se käyttää sähköä. Ja mitä tulee sitten tavalliseen tieliikenteeseen, niin siitä ei ole mitään tietoa. Eli kaksi kysymystä tähän liittyen. Ensimmäinen kysymys kuuluu, että onko teillä olemassa tietoa siitä, tai siitä, missä määrin elinliikennesektorit aiheuttavat päästöjä. Onko meriliikenne pahin saastuttaja, vaiko ilmailuala, vaiko tieliikenne? Ja millä tavalla nämä eri liikennemuotot kilpailevat keskenään? Nehän kilpailevat keskenään. Ja jos me toimimme eri tavalla eri alojen suhteen, niin silloin voimme aiheuttaa vastakkaisia vaikutuksia sekä saastumisen puolella että myöskin taloudellisesti katsottuna. Kiitoksia. Beaucoup, madame. Found your report very interesting and I welcome Raportti oli hyvin mielenkiintoinen ja tietysti eh, toivotan tervetulleeksi tämän eh, asiantuntijatuen. Ja minähän olen uusi jäsen Irlannista ja olen hyvin helpottunut, että tämä Lissabonin sopimus on lopultakin allekirjoitettu. Ja jotkut aiemmat puhujat kysyivät juuri niitä kysymyksiä, joita ajoin kysyä biopolttoaineista ja uusiutuvista, ja tätä en nyt sitten sano uudestaan, mutta olisi kiva kuulla nämä vastauksenne siihen. Madame Michel Rivasi. Sitten Rova Rivasi. Kiitos äh, puheenjohtaja äh, ja kiitokset myöskin johtajalle läsnäolosta täällä. Haluaisin äh, kysyä, onko teillä tietoja <clears throat> strategian vertailusta eri äh, maiden välillä nimenomaan päästöjen vähentämiseksi. Otetaan nyt vaikkapa hiiliveroesimerkki. Jos se otetaan käyttöön, sellainenhan on esimerkiksi äh, <clears throat> Ranskassa, Englannissa ja Saksassa käytössä. Minkälaisia vaikutuksia tällaisella toimella on ollut? Ja toiseksi vielä kysyisin verotukseen liittyen sen verran, mitä vaikutusta sillä on markkinoille ja, ja miten taas energiakysymykset kehittyvät sen seurauksena. Esimerkiksi Ranskassa nyt kyse on luonnollisesti tässä yhteydessä pelkästään fossiilista energiasta, jota, jota verotetaan tällä tavoin. Taas ydinenergia esimerkiksi ei tähän eh, käytäntöön kuulu. Sitten toinen asia. Useinhan on puhuttu erityisesti raskasta liikenteestä ja siitä, miten paljon se lisää päästöjen määrää. Miten tähän voidaan linkittää verotus ja nimenomaan hiilen verottaminen? Jos ajatellaan erilaisia liikennemuotoja, vaikkapa meriliikennettä, maantieliikennettä ja, ja ilma, ilmailua. No, jos nyt ajatellaan vaikkapa Ranskan tilannetta ja, ja, ja linkitystä Ranska ja vaikkapa nyt Kiina eh, välillä, kaikkia kuljetukseen liittyvä tällaisen ketjun välillä, minkälaisia verotuksellisia mahdollisuuksia on vähentää kasvihuonepäästöjä tällä tavoin? Ja sitten vielä teknologiaan liittyen seuraava kysymys. Moni on todennut, että ainoastaan teknologian avulla on mahdollista vähentää kasvihuonepäästöjä. Jos tämä liittää CO2 varastointiin nimenomaan maan alle, Jos kerran kasvihuonepäästöjä pitää niin paljon vähentää ja, ja varastointikysymys on edelleenkin ratkaisematta, niin miten tämä yhtälö toimii? Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Deux points. Rova uh, Lepage. Täällä jo esitettiinkin kysymys liittyen tietoihin pääsy. Minkälaista tietoa on mahdollista saada teidän viraston ja ympäristökeskuksen toiminnasta ylipäätään? Miten voitaisiin saada aikaiseksi järjestelmä, jonka puitteissa esimerkiksi jokainen Euroopan parlamentin jäsen niin haluessaan pääsisi mahdollisimman nopeasti tietoihin käsiksi? Voisiko jonkunlainen viestitysjärjestelmä mahdollinen, jonkunlainen kirjeenvaihto malli ehkä mahdollinen. Voi olla, että tämä näyttää, vaikuttaa ehkä hieman lapselliselta, mutta se olisi kuitenkin eduksi kaikille. Sitten toinen kysymys liittyen ilmastonmuutos sopeutumiseen. Käsittääkseni meidän on suhtauduttava varsin vakavasti tähän. On pyrittävä vähentämään kulutusta – ja kaiken kaikkia oltava valveutuneita. Miettiä todellakin sitä, mitä tämä meille käytännössä tarkoittaa. Jonkunlainen ilmastonmuutossopeutuspaketti voitaisiin ottaa käyttöön. Se voisi olla jonkunlaista valveuttavaa ja valistavaa toimintaa, jonka piiri otettaisiin kaikki toimijat mukaan. Kansalaisyhteiskunnan jäsenet, yritykset ja niin poispäin. Sitä kautta olisi mahdollisuus saada käsitys siitä, mitä toden totta tällä saralla tapahtuu. Mielestäni voitaisiin jopa ajatella jonkunlaista henkilöstömäärää, joka vastaisi tämän tyyppisestä toiminnasta. Voisitteko te ajatella, että tällainen malli otettaisiin käyttöön? Thank you ja niin, viimeiset kysymykset ja vastaukset. Asking all these questions. Niin. Mielenkiintoisia kysymyksiä. Voiden aluttaa biopolttoaineista ja maankäytöstä. Teollisuuden taholta olen kuullut, että biopolttoaineen toinen sukupolvi saadaan ensi vuonna käyttöön. Me olemme tehneet ensimmäisen ja toisen ja mahdollisen kolmannen sukupolven biopolttoaineiden katalyyttisestä konvertiosta ja te- käyttöasteesta hyviä lukuja. Toinen asia on kuitenkin se, varmaan minkä tiedätte, että kun tavoitteet asetettiin aikanaan, että minkälaisia vaikutteita tai minkälaiseksi kysyntä biopolttoaineiden osalta muuttuisi. Ja me tiedämme, että välttämättä biopolttoaineet eivät olisi meidän käytettävissämme näistä kauppaneuvotteluista johtuen, mutta kuitenkin mahdollisuudet ovat hyvin suuret, eli että voisimme käyttää biopolttoaineita – hyväksi, mutta tätä ei pitää, pidä sekoittaa siihen, että biologista materiaalia voitaisiin käyttää muutoin. Me sanomme aina uudestaan ja uudestaan kertomuksissakin, että jos biomassaa käytetään, niin sitä tulisi käyttää mahdollisimman lähellä, eli että kuljetusta ei syntyisi suhteettoman paljon – en nyt tunne uusimpia lukuja, mutta 3-40 prosenttia metsäpinta-alasta on viimeisen sadan vuoden aikana menetetty. Se on melkoinen hävikki, mutta samalla menetetään myöskin hiilen sitomisinstrumentti. Ja viimeisen noin 20 vuoden aikana olemme myöskin menettäneet noin 15 prosenttia siitä äh, maaperän hiilen varastointikyvystä, ja kun katsotaan vielä meriä, niin että mistä on kyse. Eli kyse on koko ekosysteemistä. Mitä tulee maankäyttökysymykseen, niin se on ehkä se keskeisin, johon meidän tulee paneutua. Ja virasto omalta osaltaan tulee toimimaan seuraavalla tavalla. Toivottavasti vuoden loppuun mennessä olemme saaneet aikaiseksi tällaisen hiljaisen vallankumouksen. Eurostatin edustaja ja johtaja on kertonut, niin kuin YKonkin edustajat, että ympäristö tilinpito otetaan huomioon joskus sitä ei liitetä BKT, mutta kuitenkin tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ympäristöä käsitellään samalla tavalla yhtä tärkeänä asana kuin työllisyyskysymystä, joka vaikuttaa taas BKT. hen. Ja näin voisinkin palata Carl Schlüterin aiemmin esittämään kysymykseen. Eli meidän pitäisi vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen. Kansalaisille pitää kertoa, että mitä he käytännössä kuluttavat ostaessaan tuotteita. Ja jos voisimme EU-ta, Eurostatia ja kansallisia tilastokeskuksia toimimaan siten, että tällainen ympäristöllinen tilinpitovelvollisuuskin olisi olemassa, niin silloin sekä maankäyttö että vesistön käyttö ja sen merkitys huomattaisiin. Ja näin palaankin tähän esittämään kysymykseen. Meidän täytyy ymmärtää, missä vettä on missä ovat ne vesivarannot, joita me käytämme. Monet eivät tästä puhu, mutta niiden merkitys voi olla huomattavan suuri silloin, kun pyritään pääsemään maailmanlaajuisesti eteenpäin. Ja Kööpenhaminassahan on tarkoituksena keskustella brasilialaisten ja muiden kumppaneiden kanssa tästä globaalista lähestymistavasta. Kun puhuin hiilivuodosta tai metsähakkuista ja muista, niin me tarvitsemme verifiointia, raportointia, arviointia tunnustetulla tavalla. Se liittyy myöskin Kööpenhaminaan. Eli että me todellakin tiukasti pidämme kiinni siitä pyrkimyksestä, johon olemme sitoutuneet, mutta samalla tunnustamme, että mitään, mitä huonoa olemme saaneet aikaiseksi, kuten hakkuut sademetsissä. Eli me tarvitsemme tällaista ympäristöön liittyvää tilinpitoa. Ja me tiedämme, että kun katsomme, kuinka paljon me olemme ylikuluttaneet Euroopan unionissa näitä vesivarantoja ja maata, niin tulette olemaan aika yllättyneitä. Ja tärkeää on, että tulevaisuudessa saamme myöskin tähän monitorointiohjelmaan selkeän linkityksen aikaiseksi, koska sehän liittyy juuri luonnonvarojen käyttöön. Galileon avulla voimme vielä tarkemmin saada tietoa myöskin liikenteestä. Liikenteestä puuluu tehokkaita seurata laitteistoja, eurovinjetti ja muut järjestelmät eivät voineet vaikuttaa kabotaasijärjestelmiin, eli että tyhjät rekat kulkevat eestaas. Eli mehän tiedämme, että monet yritykset kuljettavat Euroopan toisesta kolkasta toiseen jotain tuotetta, mutta kyseinen rekka palaa sitten tyhjänä alkupaikkaan, joten meidän tulee tällä saralla tehdä enemmän töitä, joten GMS ja Galileon avulla meidän pitäisi saada aikaiseksi toimiva liikennepolitiikka. Ja mitä tulee prosenttilukuihin, niin kyllä nämä lukuvuut pitävät paikkansa. Rautatieliikenne ja muut vaikuttavat tietenkin tilanteeseen. On tietenkin selvää, että meidän tulee asettaa selkeät rajat hiilidioksidipäästöille ajoneuvokohtaisesti, siis raskan kaluston puolella. CCS, toimiiko se? Kysyttiin, kyllä, meillä on direktiivi, me etenemme sillä saralla parantamalla työtä, mutta meiltä vaaditaan vielä paljon ponnisteluja, kun projekteja ollaan valitsemassa ja kun teknologioita arvioidaan, miten hyvin ne vaikuttavat Ja sitten, niin kuin sanoin, niin meidän pitää katsoa, miten liikennevarat etenevät ja lisäksi vielä toteaisin, mitä tässä nyt vielä kysyttiin. Ehkäpä me voisimme katsoa juuri yksittäisiä tarpeita, mutta me yritämme tietenkin mahdollisimman laaja-alueisesti toimia. Me voisimme toimia tehokkaamminkin, jos budjetti olisi laajempi, mutta me olemme sitoutuneet siihen, että meillä olisi vielä ajantasaistetumpaa tietoa käytettävissä. Eli kertomuksia laaditaan ja te saatte koko prosessin aikana käyttökelpoista tietoa käyttöönne ja me tulemme tarjoamaan teille enemmän tietoa ö, mobiililaitteiden ja Tulevien viikkojen aikana tulemme la- aloittamaan IRS-järjestelmän, johon voitte päästä käsiksi netin kautta tai ö, kännyköiden kautta. Sieltä löytyy tietoa ö, NOx, SOx pois päästöistä ja myöskin hiukkaspäästöistä. Eli parlamentaarikot ja tietenkin kansalaiset voivat kertoa omat näkemyksensä asiasta. Eli me otamme käyttöön uusia teknologioita, jotta te voitte katsoa, miltä tilanne näyttää ja sitä kautta antamaan meille palautetta. Joten minä uskon, että informaatioyhteiskunta tulee muuttumaan tulevina vuosina ja me yritämme sitten toimia sillä tavalla, että te saatte järkevää tietoa käyttöön. Ja vielä, jos sallitte, niin haluaisin kiittää kaikkia näistä erittäin mielenkiintoisista kysymyksistä. Ai niin, sitten metsäpaloista. Ensi vuoden työohjelmassa tämä on mukana, muun muassa pelastuspalvelutoiminta. Kyse on siitä, että annetaan tietoa kun tällaisia katastrofeja pääsee syntymään. Me tiedämme, että metsäpaloistakin syntyy melkoisia katastrofeja, jos ei olla varauduttu tilanteeseen, ja että paikan päällä on olemassa toimivia pelastuspalvelujärjestelmiä. Se liittyy siis meidän GMES-järjestelmään, ja näin palaankin taas siihen, mitä sanoin, eli että me olemme Euroopan unionin alalla investoineet siihen, että muun muassa satelliittinavigointijärjestelmä toimisi. Nyt meidän täytyy varmistaa, että tutkimuslaitokset ja jäsenvaltiot panostaisivat enemmän tähän sopeutustoimintaan juuri operatiivisella puolella, eli silloin kun on kyse muun muassa metsäpaloista. Eli tämä kuuluu yhtenä osana meidän toimintaohjelmaamme ja tulevina vuosina me tulemme tehostamaan työtämme sillä seralla. Eli meidän täytyy lisätä tietoa Eli että kansalaiset tietävät, että meidän täytyy muuttaa vain elintapojamme. Paljon kiitoksia tästä hyvin informatiivisesta keskustelusta. Mielestäni olitte hyvin vakuuttavia siitä, että teette hyvää työtä. Kööpenhän mennessä nähdään viimeistään ilmastokokouksessa ja toivotamme työllenne siis paljon menestystä ja pian nähdään. Näkemiin. Ennen kuin jäsenet lähtevät, Yksi kysymys vielä. Monilta puolilta tuli toive, että äänestys hiilivuotolistasta, että sitä lykättäisiin. Nyt täytyy harkita, että mikä oikea tapa olisi. Jotkut olivat viime viikolla Yhdysvalloissa, eikä heillä ollut aikaa tätä harkita tätä asiaa. Sitten oikeudellisen yksikön lausunto on, ja jotkut halusivat vielä kuulla komissioisen Dimasia. Yksi mahdollisuus olisi tämä torstaiksi aamulla kello 10 lykätä. Toinen olisi, että se olisi huomenna, mutta sen jälkeen siis kun tämä Dimassin keskustelu on ollut, niin kuulen keskustelu, että huomenna sen tekisimme, koska kaikki jäsenet ovat paikalla. Ja mehän yhdeksältä keskustelemme. hän putosi pois. Kosmetiikka-asia heti hiilivuodosta aloitetaan. Sitten tulee Diimas ja sitten äänestetään. <coughs> Näin näyttää sopivan, näin siis tehdään. Eli ennen lounastaukoa äänestetään 12.20. Voidaan lähettää vielä e-mailia, että tämä kaikki tietävät. No niin, huomenna yhdeksältä nähdään taas. I'm so happy to have a